Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. No niin, aloitamme kokouksemme. Hyvää päivää. Tänään meillä on kuuleminen aluekysymyksistä. Toivotan tervetulleeksi äh, asiasta vastaavan komission jäsenen äh, Kretsun sekä päädirektiivi Devan ja DG Redigin äh, tiimin ja tilintarkastustuomioistuimesta toivotan ähm, herra Balkon tervetulleeksi, joka on vastuujäsen. Ähm, teillä on nyt heti puheenvuoro e, alustusta varten. Minulla ei ole mitään muuta ilmoitusasioita. Muut ilmoitusasiat löydätte myös tuosta Cont Newsista, joten herra Balko, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja Gressle. Esittelee Lavajovaa, komissaari Kretsu ja arvoisat Euroopan parlamentin valiokunnan jäsenet. Minun on suuri kunnia saada esitellä teille vuonna 2014 löydökset Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta, joka koskee Euroopan talous-, sosiaali- ja aluepolitiikkaa ja näin liittyvää kohesiota, työllisyys- ja sosiaalipuoltahan kuultiin viime tiistaina. Vuonna 2014 EAKRn ja Kohesion rahaston kautta kanavoitu raha muodosti toiseksi suurin osion Euroopan budjetista Euroopan maatalouden takurahaston kulujen jälkeen. Suuri osa näistä maksuista oli maksuja operatiivisiin ohjelmiin vuosille 2007-2013 olevaan ohjelmointikauteen, joiden voimassaoloaika päättyy 31.12.2015. Mitkä ovat nämä pääviestimme varahoitovuodesta 2014. Ensinnäkin Tuomioistuin on arvioinut varahoitovuodelle 2014, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kohesion taso, virhetaso on 5,7 prosenttia. Tämä on painotettu keskiarvo arvioiduista virhetasoista työllisyydessä ja sosiaalipolitiikassa 3,7 prosenttia ja alue- ja kaupunkipolitiikan alueella 6,1 prosenttia. Arviomme alueellisen ja kaupunkipolitiikkaan pohjautuu 161 transaktion arvioinneista 16 eri jäsenvaltiossa. Virhetasoarvio alue- ja kaupunkipolitiikassa vuonna 2014 on hiukan matalampi kuin vuoden 2013 vastaava 6,9 prosenttia tai uudelleen laskettuna 7 prosenttia, mutta kuitenkin merkittävästi yli 2 prosentin kynnysarvon. Toiseksi, kuten aiempina vuosina, virheiden päälähteet ovat EU- ja kansallisten julkisten hankintasääntöjen rikkomukset, ei hyväksyvät kulut, joita on sisällytetty, hyväksyttävät kulut, joita on sisällytetty kululaskelmiin ja se, että ei ole noudatettu valtion Tämä luku tarjoaa useita eri esimerkkejä siitä, millä tavalla on myönnetty varoja esimerkiksi julkisen hankinnan, hankinnan prosesseissa, hankkeisiin, joita ei voida hyväksyä, tai kuluihin, jotka on, ovat syntyneet tuon hakukauden jälkeen, liian korkeat palkat tai tuki, joka ei ole sisämarkkinoiden säännösten mukaista. Näiden löydösten lisäksi, kuten mainitsin jo viime vuoden puheessa, olemme yhä enemmän käyttäneet muita erikoisraportteja valaistaksemme enemmän näitä virhelähteitä. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa erikois, erityiskertomuksestamme 10 2015, joka koskee ongelmia julkisissa hankinnoissa EUn kohesiokuluissa, joka äskettäin esitettiin tässä valiokunnassa. Mutta ei pelkästään täällä, vaan myös sisämarkkinavaliokunnassa, kuten myöskin aluekehitysvaliokunnassa. Muut erityiskertomukset siitä, miten tehokkaasti komissio on pureutunut laajempialaiseen valtion tukisäännösten noudattamattomuuteen julkaistaan ensi vuonna 2016. Nämä ja muut tarkistukset, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, pyrkivät parantamaan EUn rahojen käytön tehokkuutta. Sen mukaisesti, mitä presidentti Calderan johdolla on esitetty tässäkin valiokunnassa. Kuten aiempinakin vuosina tuomioistuin ottaa esille näiden tarkistusten riittämättömyyden ja jäsenvaltiotasolla. Vaikka parannuksia on tehty, yhä edelleen on aivan liian paljon virheitä tuensaajien keskuudessa, jossa kansalliset viranomaiset olivat saaneet riittävästi tietoa, joiden avulla estetään tai korjataan virheitä ennen kuin nämä tiedot välitetään komissioon. Jos kaikki tämä tieto olisi käytetty, niin arvioitu virhetaso luvussa taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohesio olisi ollut 1,6 prosenttia matalampi. Lisäksi niissä tapauksissa, joissa kansallisten viranomaiset tekisivät virheet, kysymys oli 1,7 prosentista, 1,7 prosentin osiosta virhetasossa. Neljänneksi, tarkastukset, joita on tehty rahoitusinstrumenteissa, niissä olemme tarkastelleet maksuja, joita on tehty ja niitä maksuja, jotka ovat nimenomaan päätyneet lopputuen saajalle. Komission jo tarjoaman tiedon pohjalta keskimääräinen maksutaso vuonna 2014 oli 57 prosenttia. Tätä voidaan verrata vuoden 2013 lopun 47 prosenttiin. Muistuttaisin teitä myös siitä, että alun perin tuo määräaika näille määrä, määräaika oli 31.12.2015 ja tässä suhteessa tiedän, että, että meidän näkemyksemme ei ole sama kuin komission. Otamme erityisesti esille komission päätöksen C2771-2015 ensimmäinen 4.2015, jonka avulla parannetaan sen päätöksiä ja suuntaviivoja operationaalisten ohjelmien päättämisestä, jossa se pidensi määräaikaa 31.12.2015 31.3.2017 asti. Meidän mielestämme tällainen määräajan pidennys ei noudata säännöshierarkiaa, jonka mukaan lainsäädännöllinen säännös voidaan, sitä voidaan muokata vain säännöksellä, joka on samankaltainen tai korkeampi. Meidän näkemyksestämme komission olisi pitänyt kääntyä parlamentin ja neuvoston puoleen tämän asetuksen muuttamiseksi. Viidenneksi, kun tarkastellaan sisäisiä järjestelmiä, olemme tarkastelleet komission valvontatoimia kansallisten tilintarkastusviranomaisten suhteen jäsenvaltioissa ja vuosittaista toimintaa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastossa, kuten myöskin työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastossa. Kun puhutaan tästä ensimmäisestä osiosta komission valvonta viranomaisissa, olemme tarkastelleet siinä, miten tehokkaasti se on onnistunut raportoimaan virhetasoista. Meillä on ollut 139 operatiivista ohjelmaa, josta 105 on ollut EAKRn tai kohesiorahaston ohjelmia. Tarkastuksemme ei osoittanut yhtään tai erittäin rajallisia ongelmia komission tarkastuksissa. 84 komission tarkastuksessa 105. Ne 21 EAKR ja kohesiorahaston tarkastusta niiden suhteen olimme sitä mieltä, että puutteet eivät olleet niin vakavia, että ne olisivat johtaneet siihen, että komission olisi pitänyt tehdä lisää varaumia tai joilla olisi ollut korkeampi taloudellinen vaikutus vuonna 2014 vuosittaisiin toimintakertomuksiin. Tämän lisäksi Huomasimme, että suuri osa tarkastusta viranomaiset ei tehnyt riittävästi tarkastuksia valtion tukisäännöksissä. 42 139 operatiivista ohjelmasta siinä tarkastukset olivat riittämättömiä ja niitä ei aina myöskään tunnustettu komission omissa tutkimuksissa. Kun tarkastellaan toista osiota, vuosittaista pääosastojen toimintaa, olemme sitä mieltä, että komission laskelmat riskimääristä vuoden 2014 vuosittaisissa toimintakertomuksissa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastoilla, kuten myöskin työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastossa, on johdonmukainen sen tiedon mukaan, jota on tarjottu tilintarkastajilta viranomaisilta. Samalla täytyy kuitenkin korostaa kumulatiivisen jäännösriskin merkittävyyttä, kuten myöskin sitä tietojen tarkkuutta, jota jäsenvaltiot ilmoittavat. Olemme sitä mieltä, että tämä riski on jäänyt liian vähäiseksi joissakin operatiivisissa ohjelmissa. Samanaikaisesti muistutamme siitä, että vuosittainen virhetaso komissiossa ei ole suoraan verrannainen niihin, mitä olemme itse arvioineet. Samoin olemme sitä mieltä, että komission tekemät varovat vuonna 2014 toimintaraporteissa esitettiin komission ohjeiden mukaisesti ja sen tiedon mukaisesti, jota näille kahdelle kyseiselle pääosastolle tarjottiin. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tämän vuotisen työnsä pohjalla esittää seuraavat suositukset. Ensinnäkin komission pitäisi tehdä keskittynyt analyysi kansallisista säännöksistä tämänhetkisissä ja tulevissa ohjelmointikausissa, jotta voitaisiin tunnustaa hyviä käytänteitä ja tarjota näin ollen suuntaviivoja jäsenvaltioille sen suhteen, millä tavalla yksinkertaistetaan ja vältetään tarpeetonta monimutkaisuutta tai raskaita, raskaita, raskasta ylisääntelyä. Toiseksi hallintoviranomaiset ja väliviranomaistahojen tulisi intensifioida omia ponnistuksiaan, jotta voitaisiin ottaa huomioon ne heikkoudet, joita on ensitason tarkastuksissa. Ottaen huomioon myös samalla kaiken olemassa olevan tiedon ja komission tulisi pyytää tilintarkastusviranomaisia toimimaan niin, että ne voivat hoitaa jotkut näistä tarkastuksista ja oppia entisistä virheistä. Kolmanneksi jäsenvaltioiden pitäisi paremmin hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita yhteisissä säännöksissä ja sosiaalirahaston asetuksessa vuosien 2014-2020 ohjelmointikaudelle on annettu, ja nämä säännökset koskevat siis yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Jäsenvaltioiden tulisi myös neljänneksi varmistaa se, että ne maksavat oikea-aikaisesti vuoden 2007-2013 ohjelmointikauden rahoituksen. Viidenneksi komission tulisi antaa neuvostolle ja parlamentille lainsäädäntöehdotus, jonka avulla tarkistetaan lainsäädännöllisen samantasoisen säännöksen kautta asetusta 10, 1083-2006 niin, että voidaan pidentää rahoitusinstrumenttien voimassaoloaikaa. Kuudenneksi komission tulisi laajentaa kaikkia jäsenvaltioita koskemaan uskottavuusmenettelyt, jotka liittyvät sertifioivien viranomaisten toimintaan ja siihen, millä tavalla ne vaikuttavat komission laskelmiin jäännösvirhetasosta. Seitsemänneksi komission tulisi myöskin vahvistaa omaa valvontajärjestelmää tarkastelun viranomaisten puitteissa. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, EU-budjetin täytäntöönpanon ei tule pelkästään keskittyä siihen, että noudatetaan EU- ja kansallisia säännöksiä, vaan tulisi myös pyrkiä pääsemään niillä asetettuihin tavoitteisiin. Siitä syystä haluaisin ottaa esille puheenvuorossani kuudennen ja viimeisen aiheen, joka on luku kuusi, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohesio vuoden 2014 vuosikertomuksestamme, kuten myöskin luvun seitsemän, luonnonvarat jos ensimmäistä kertaa osoitetaan, mikä lopputulos on pilottihankkeella, joka koskee hankkeiden toimivuuden arviointia. Ja vielä tarkemmin ottaen luvussa 6 arvioimme 186 transaktiota, jotka tehtiin tämän tarkastuksen aikana. Ensinnäkin missä määrin ja onko EAKR ja koesorahaston, kuten myöskin sosiaalirahaston hankkeiden tavoitteisiin päästy, ja onko yhteisrahoitus sen mukainen, mitä näissä operatiivisissa ohjelmissa on vaadittu. Lisäksi pitää tarkastella sitä, ovatko hankkeet päässeet näihin tavoitteisiin. Meidän analyysimme on keskittynyt lopputuloksiin ja olemme aina kun mahdollista myöskin arvioineet sitä, missä määrin pitkän aikavälin ratkaisuihin päästiin, lopputuloksiin päästiin. Olimme sitä mieltä, että kolme neljäsosa hankkeista saavuttivat joko täysin tai osain tavoitteensa. Lisäksi siellä oli joitakin hankkeita, joissa meillä oli aikaraja näille tavoitteille ja aikaraja ollut vielä päättynyt. Tai hankkeita ei voitu arvioida, koska riittävästi tietoa ei ollut saatavilla niistä. Tai tavoitteet eivät olleet operatiivisen, operationaalisen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Lopuksi 2 prosenttia hankkeista olivat sellaisia, jotka eivät saavuttaneet yhtäkään hankkeen tavoitetta. Näistä hankkeista ei ole mitään lisäarvoa, koska investointeja ei käytetty tai niitä ei voida käyttää ja jolle niitä korjata, ne merkitsevät nimenomaisesti EU-varojen tuhlausta. Tämän lisäksi meidän pilottihankkeemme on osoittanut, että suorituspohjainen rahoitusjärjestely on poikkeus pikemminkin kuin sääntö. Useimmissa tapauksissa se, että ei päästy tavoitteisiin, ei vaikuttanut EU-rahoituksen tasoon. Voin myös kertoa teille siitä, että tämänhetkisessä DAS 2015 työssämme tuomioistuimen prioriteettien vuoden 2015 prioriteettien mukaisesti tulosorientoitumiseen pyrkiessämme aiomme jatkaa tätä, näitä arvioita. Toivomme, että tällä tavalla voimme auttaa parlamenttia ja neuvostoa muodostamaan käsityksensä ei pelkästään ähm, rahankäytön säännönmukaisuudesta, vaan myös siitä, onko tämä rahankäyttö vastannut EU-politiikan tavoitteita kohesioalalla. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, siinä kaikki, mitä halusin kertoa teille. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Balko. Ei tätä joka päivä koe, että komission tilintarkastustuomioistuin sanoi, että ette ole noudattaneet lakia, eh, kun oli kyse siitä, kuka saa pidentää eh, tukikelpoisuusaikaa, mutta meidän täytyy tätä asiaa myös tarkastella. Nyt haluaisin antaa komissio sen Kretsulle puheenvuoro, olkaa hyvä. Dear Madam Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Palkoa hänen oikeudenmukaisesta ja tasapainoisesta esityksestään. Te kaikki tiedätte, että alue- ja kaupunkipolitiikat ovat tärkeitä julkisen investoinnin mm, eteenpäin viejiä useissa jäsenvaltioissa. Ensimmäisessä komissaari vuosina tein toimia rahastojemme parempaa täytäntöönpanoa varten ja jotkut tulokset näkyvät. Minä otin huomioon myös tilintarkastuomioistuimen työn ja teidän valiokuntanne työn. Teidän panoksenne on erittäin tärkeää, että komissio voi varmistaa täyden täyden toimivuuden. Nyt ensin kohesiopolitiikka. Haluaisin tässä yhteydessä kertoa teille avoimen tiedon foorumista, mistä, joka antaa konkreettista tietoa ohjelmistamme, saavutuksistamista per jäsenvaltioalue ja investointityyppi. Kohesiopolitiikka on jo tuomassa tuloksia, joka hyödyttää kansalaisia vuoden 2007-2013 ohjelmakauden käyttä perustuen viimeisimpään tietoja, jäsenvaltiolta olemme saaneet. Mielellämme annan teille ennakoi luotettavia tietoja joistakin indikaattoreista, joista kerrotaan seuraavassa vuosikerto, vuotuista toimintakertomusta. Yli 9500 työpaikkaa on pystytty luomaan, on yhdistetty tuhansia eh, yrityksiä tutkimuslaitoksiin ja tavalla tai toisella tuemme 270 000 yritystä. Ensimmäisenä kertaa tilintarkastustuomioistuin eh, katsoi myös eh, DAS-otannan saavutuksia. Mielestäni me olemme hyvällä tiellä, varsinkin kun useat hankkeet, hankkeilla on vielä aikaa ennen kuin ne päättyvät. 2007 tällä, tässä päätehtävänä oli keskittyä 2002, mm, seuraavalle ohjelmakannelle kaikki nämä yli sata hanketta hyväksyttiin ja kaikki alueellisen kohesion ohjelma pitäisi hyväksyä vuoden loppuun mennessä. Jokainen ohjelma suunniteltiin äh, niin, että saataisiin aikaan tuloksia. Tämä tuloksiin äh, keskittyminen perustuu näihin kolmiin kysymykseen. Mitä haluatte muuttaa investoinneilla? Miten mittaatte tämän tuloksen? Ja miten nämä ohjelmat voivat saada aikaan nämä ähm, muutokset, operationaaliset ohjelmat eivätkä kumppanuussopimukset tarkastelevat eri alueiden tavoitteita. Muutokselta on mitattu tulosindikaattoreilla, joilla on alku, kohta ja selkeä tavoite. Ohjelmat, joilla selkeät indikaattorit valitaan ja odotan, että ohjelmista saadaan selkeää tietoa ensi vuonna vuotta 2017 vuosikertomusta varten. Exanto-ehdollisuus varmistaa, että oikeat äh, puitteet ovat käytössä, jotta määrärahoja käytettäisiin parhaalla tavalla alusta asti. Ensi viikolla julkaisemme niin kutsutun artikla 16 kertomuksen ja mielelläni tulen parlamenttiin sitä esittelemään. Voin nyt jo sanoa, että se osoittaa, että tulossuuntautuneisuus on paljon voimakkaampaa kuin edellisellä kaudella. Kaikki nämä muutokset rakenne, rahastojen täytäntöönpanossa maatii myös kulttuurimuutosta jäsenvaltioiden tasolla ja tietenkin odotan teidän tukeanne tämän muutoksen aikaansaamisessa, erityisesti siinä, että välitämme oikean viestin kansallisille viranomaisille. lopuksi haluaisin korostaa, että tämä tuloksiin keskittyminen, sen lainsäätäjä päätti pitkien keskustelujen jälkeen. Ja tämä asetus luo linkin Eurooppa 2020 strategian 11 temaattisen tavoitteen kautta. Odotan, toivotan tervetulleeksi keskustelun toimielinten välillä, jotta saataisiin aikaan yhteinen metodologia, joka perustuu yhteisiin sääntöisiin. Sitten laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta nyt menen tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin tästä. Se on myös erittäin tärkeää. 2014 menot koskivat vielä 2007-2013 ohjelmia ainoastaan. Ja näin, että virheaste on 6,1 prosenttia, vähän alhaisempi taso kuin edellisellä kaudella. Ymmärrän, että tämä on vielä huomattavasti yli hyväksytyn tason. Valvonta järjestelmä, kaksi, muutokset 2003 seuraavalle kaudelle otettiin käyttöön juuri eh, näiden huolenaiheiden eh, korjaamiseksi. Komission valvontaoikeudet vahvistuivat kuitenkin pystymme arvioimaan ja keskustelemaan uusien määräyksien vaikutuksista e- ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Tilintarkastustuomioistuimen virheasteet kertovat meille, että joissain ohjelmissa hallintoviranomaisten ja välitason viranomaisten on vahvistettava toimiaan mm, epäsäännönmukaisuuksien ehkäisemiseksi ja löytämiseksi mm, tässä nostetaan esiin myös erilaisia menokohteita, esimerkiksi julkiset hankinnat ja valtion tuki. Mitä me teemme tämän asian suhteen? Me jatkuvasti tarkastelemme järjestelmän toimivuutta perustuen kaikkiin olemassa oleviin tilintarkastustuloksiin. Me teemme noin 90 paikan päällä tehtyä tarkistusta vuosittain ja me arvioimme tarkkaan tilintarkastusviranomaisten toimintaa. Tilintarkastusviranomaiset antavat meille hyvin paljon tietoa mm, kaikista ohjelmista, jotka perustuvat yli 500 tarkastuskertomukseen. Kyseessä oli yli 8500 ohjelmaa vuonna 2014. Heti kun näemme puutteita, ryhdymme saman tien toimiin suojellaksemme EUn budjettia, me keskeytämme maksut, ja ryhdymme korjaaviin toimiin mukaan lukien rahoituskorjaukset. 2014 annamme 70,8 miljardia euroa 121 ohjelmaan. Vuonna 2017 sulkeminen tulee olemaan lisäturvaverkko. Aion tehdä lisää äh, rahoitustarkastuksia silloin, kun on tarpeen. Ja tietenkin tiukasti äh, noudatamme nollatoleranssilinjaa, kun on kyse petoksista ja korruptiosta. Me myöskin haluamme ottaa jäsenvaltioita virheiden ehkäisemisessä parantamalla äh, hyvää hallintoa. 2007 otettiin käyttöön uusia hankkeita, kuten tämä peer-to-peer tool julkisiin hankintoihin liittyvä ohjelma julkaistiin viime viikolla ja kun astuin virkaan, tiedätte, että useissa jäsenvaltioissa oli ongelma äh, täytäntöön äh, panon äh, liian alhaisessa täytäntöönpanossa ja nyt me olemme antaneet kohdistettua apua kahdeksalle jäsenvaltioille tämä koski, ja siksi tilanne on parantunut huomattavasti. Neuvoston päätelmien linjan mukaisesti olemme toimineet täysin oikeudellisten puitteiden mukaisesti. Yksinkertaistaminen on erittäin tärkeää minulle. Olemme aloittaneet korkean tason ryhmän, joka aloitti toimintansa viime lokakuussa. Ja tilintarkastustuomioistuin on aktiivisesti ollut siinä mukana. Kiitoksia herra Valkolle siitä, että olette siellä ollut. Ja myös Euroopan parlamentti on siellä edustettuna regi- eh, aluekehitysvaliokunnan kautta. Tarkoituksena on arvioida, miten asetuksen uudet mahdollisuudet pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, miten tunnistetaan parhaita käytänteitä hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja tehdään konkreettisia ehdotuksia. Meidän täytyy onnistua tässä haasteessa. Aluepolitiikka on eh, tärkeä solidaarisuuden osoitus eh, yhteisillä markkinoilla se parantaa suoraan kansalaisten elämää ja se lisää heidän luottamustaan Euroopan unionin aluekehityspolitiikka on yksi komission pääprioriteeteista. Erityisesti se tukee puheenjohtaja Junckerin kasvu- ja työllisyysohjelmaa ja tässä siteraan presidentti Caldeiraa eli mm, täytäntö pano riippuu absorptiokykystä, sääntöjen noudattamisesta ja investointien tehokkuudesta. Tämä on kohesiopolitiikan uudistuksen tavoite 2014-2020 ja myöskin komission poliittinen sitoumus. Kiitän teitä tuestanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Voisitko sanoa vielä jotakin tähän tilintarkastustuomioistuimen syytökseen, että komissio laittomasti pidensi tätä tukikelpoisuus mm, kautta. Tämä oli yksi kohta, jossa herra Palko siis mainitsi näitä suosituksia. Tämä on meille hyvin tärkeä asia, koska se on tavallaan myöskin rikoitte meidän oikeuksemme vastaan. Mulțumesc foarte mult. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Äh, valmistauduin kysy- vastaamaan tähän kysymykseen, mutta äh, keskustelusta tiedätte, että ähm, nämä äh, ohjenuorat, jotka komissio on laatinut, ja siinä, siinä on määritelty tämä aika, jolloin näitä rahoitusvälineitä voidaan käyttää. Eli maksuja voidaan tehdä tämän ähm, ajanjakson aikana, joka päättyy äh, tämän vuoden lopussa, mutta kuten tiedätte, ohjelmien äh, täytäntöönpano on johdannut siihen, että meidän on pitänyt pidentää tätä ähm, maaliskuun 2017 loppuun asti. Tämä on erilainen tulkinta komission oikeudellisen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Olen keskustellut tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Emme ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuin suositusten kanssa. Neuvosto on pyytänyt komissiota hyödyntämään asetusten kaikkia joustomahdollisuuksia. Näin olemme mielestämme toimineet. Varmasti tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että parlamentti kyllä olisi pitänyt hyväksyä tämä toimi, kun taas komissio on sitä mieltä, että meidän oikeutemme on pidentää tätä ajanjaksoa neuvoston pyynnön mukaisesti. Uskon, että tässä nyt on kyse vain pienestä ähm, lakimiesten välisestä riidasta. Kiitos. Puheenvuoron saa esittelijä Martina, ole hyvä. Very much, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen Kretsu. Arvoisat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, pääosastojen edustajat, hyvät kollegat, kun, kun tiedätte, minä vuoden 2014 eh, tilintarkastus vastuuvalvonnassa olen ennen kaikkea toiminnan tarkistamisen osalla ja myöskin yksinkertaistamisen osalta, mutta siis yksinkertaisuus ja yksinkertaistaminen ovat meille prioriteetteja. Komission Kretsu korosti tätä tulosta ja saavuttamista kohesiopolitiikan alueella omassa puheenvuorossaan. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimesta siitä, että se antoi meille kaikki tiedot, jotka me olemme tarvinneet. Joten minä en aio palata havaintoihin, joita herra Balko meille esitteli. Haluan kiittää tärkeistä vakavista suosituksista. Kuten tavallista, aion keskittää vain muutamiin konkreettisiin kysymyksiin. Haluan kiittää komissiota vastauksista, joita saimme kirjallisiin kysymyksiimme. Ja minun täytyy saada joihinkin niistä hiukan syvällisempiä vastauksia. Minä, minulla on täällä 40 kysymystä kaiken kaikkiaan, en käy niitä kaikkia lävitse, mutta vain ju- muutaman niistä aivan pikaisesti. Ehkä voimme vielä palata niihin sitten. Niin, yhdessä vastauksessanne tähän kyselylomakkeeseen 157 maakohtaisesta suosituksesta vuodelle 2014 yli kaksi kolmasosaa on katsottu relevanteiksi kohesiopolitiikkaa ajatellen. Ehkä tämä on hiukan yksinkertainen kysymys, mutta mit, miten on sitten muiden kanssa muut nämä maakohtaiset suositukset, jotka eivät ole kohesiopolitiikan kannalta merkittäviä ja olivatko ne relevantteja jonkin muun politiikan kannalta, komissiossa. Tämä on yksinäinen kysymys, mutta minusta on tärkeää kuitenkin painottaa tätä asiaa. Haluaisin myöskin tietää, haluaako komissio tulevaisuudessa antaa yksityiskohtaista kattavaa avointa tietoa jäsenvaltioittain siinä määrin, miten DG Regio osaltaan edisti näitä maakohtaisia sytuksia pääosastossa. Tämä olisi minusta hyvin tärkeää tietää. Haluan myöskin käsitellä tätä virhetasoa edelleen ja tilastustumistuimen havaintoa. Todennäköisin virhetaso alue- ja kohdistopolitiikassa on 6,1 prosenttia vuodelle 2014 kuitenkin. Totesimme, virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltiot olisivat käyttäneet kaikkea tietoa, joka niiden käytettävissä oli. Ja me saamme tämän viestin käsittääkseni joka vuosi tuomitustuomioistuimelta. Tuom- sekä tilastustuomioistuin että parlamentti toistuvasti ovat pyytäneet, että tätä kysymystä käsiteltäisiin. Ja komissio sen vastauksessaan toteaa, että komissio ottaa täysin huomioon tämän ja tätä, ottaa tämän huomioon ohjaavassa roolissaan ja pyrkii myöskin havaitsemaan, korjaamaan virheitä, jotka liittyvät esimerkiksi maksuihin silloin, kun havaitaan selkeitä vakavia puutteita. Tämä olivat siis vastaukset. Mitä se merkitsee? Sitäkö, että komission jäsen, komissio, oliko komissio tietoinen ohjaavana elimenä niistä faktoista, joita tilintarkastusmielestä esitteli, vai ei? Jos ei, se merkitsee sitä, että komission tarkastuksetkaan eivät toimi kunnolla, tai ainakaan niin kuin niiden pitäisi, enkä näe tässä mitään reaktiota komissiota parantaa tilannetta joten en ole vakuuttunut siitä, että lisätiedon antaminen ei muuttaisi mitään sen osalta, miten käytetään jo olemassa olevaa tietoa esimerkiksi koulutuksen osalta. Miten, miksi tilanne ei parane? Miksi esimerkiksi ei käytetä velvoitteita, e, jotka liittyvät EU-varojen käyttöihin? Meillä on myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän suureen virhetasoon, joka koskee julkisia hankintoja ja valtion tukea. Ja e, Tämäkin liittyy tähän komission ohjaavaan rooliin. Yhteinen hallinto on myöskin yhteistä vastuuta komission ja jäsenvaltion välillä. Olisiko voinut komissio ex ante toiminnalla varmistaa alhaisemman virhetason julkisen hankintojen ja valtion tuen alueella? Te olette käynnistänyt julkisten hankintojen toimintaohjelman. Eurooppalaiset säännöt ovat myös aika mutkikkaita mutta samaan aikaan ne sitten jättävät liikaa tilaa tulkinnalle niin, että jäsenvaltiot välttämättä eivät asianmukaisesti pane toimeen oikeudellisia määräyksiä, jos olisi parempi muuttaa direktiivejä ja säädöksiä niin, että kaikki käyttäisivät samantapaisia sääntöjä, kaikki, jotka käyttävät EU-varoja. Mitä te ajattelette tästä? Voisitteko hiukan käsitellä tätäkin? No vielä yksi kysymys teille, joka koskee rahoitusvälineitä. Haluaisin tietää, mitä ovat ennakkoehdot jäsenvaltioissa varoi, rahoitusvälinen käyttämiselle sosiaalipolitiikan ja kohesiopolitiikan alueella. Miten komissio puuttuu tähän vastuullisuusaukuiluun, joka koskee näiden rahoitusvälinen käyttöön? Mehän olemme kaikki tietoisia tästä vastuullisuuskuilusta, eh, joka liittyy eh, alue, alueelliseen politiikkaan näyttäisi siltä, että samat jäsenvaltiot, joilla on ongelmia panna toimeen alukehityspolitiikkaa, jolle kehitysrahaston toimintaa, niillä on vaikeuksia myöskin käyttää näitä rahoitusvälineitä. Mitä komissio haluaa tehdä? Haluaako komissio yhtä mieltä tästä asiasta? Miten se toimia tässä tulevaisuudessa? Minulla on vielä yksi kysymys, joka, niin jos hiukan palaan asiassa taaksepäin, tulevaisuutta varten – ohjelmakausi 2007-2013. Tämä liittyy teihin. Mitä te sanoitte yksinkertaistamisesta, joka on teidän komission jäsen korkein prioriteettinne? Te vastasitte yhteen kysymykseen, siis 6.11. Sensustuomioistuimen kertomuksessa, että olisi yksi vuonna 2007-2013 tärkeimpiä toimia yksi oli Äh, toimet, jotka liittyivät siihen, miten hankkeet toteutettiin. Kuka tästä on hyötynyt kaikki eniten? valittavat hankkeiden toteuttajat näistä sääntöjen mutkikurista edelleenkin? Ja kysymyshän tässä oli se, miten komissio aikoo jatkaa tätä yksinkertaistamista komissio on luonut tällaisen korkean tason ryhmän yksinkertaistamisesta, mutta voisitteko kertoa hiukan ensimmäisistä havainnoista, joita tämä ryhmä on tehnyt? Ja vielä viimeinen kysymykseni. Se ehkä ei mene aivan kohesiopolitiikan alueelle, mutta on kuitenkin pitkälti yhteydessä siihen, mitä me teemme eurooppalaiselle budjetille tulevaisuudessa. Ja kysymys on nimittäin kuumasta aiheesta, nimittäin pakolaisista. Jäsenvaltiot ovat nyt kohdanneet ennennäkemättömän humanitaarisen kriisin. Meidän tarvitsee kuvailla tilannetta, me tiedämme kaikki sen. Periaatteessa on kuitenkin vain neljä rahastoa, jotka ovat käytössä, jotka voivat auttaa jäsenvaltioita pakolaiskriisistä selviytymisessä. Yksi niistä on aluekehitysrahasto. Kun aluekehitysrahasto on suunniteltu hiukan eri tarkoituksia varten, ovatko nämä varat todellakin sovelias väline auttaa jäsenvaltioita pakolaiskriisissä? Eikö jäsenvaltioiden pitäisi ennemminkin, eikö pitäisi ennemminkin rohkaista käyttää käyttämään käyttämättä olevia varoja, joita ne ovat saaneet EUn budjetista. Lopetan tähän, koska mm, odotan mielenkiinnolla kommentteja, joita on saatavissa joiltakin aluepoliittisen valikunnan jäseniltä, jotka ovat täällä paikalla myöskin, ja mm, jos on kysymyksiä lisää, niin voin estää niitä myöhemminkin. Frau Kommissarin, bitte. Herr Komission jäsen. Kiitoksia näistä kysymyksistä, jotka liittyvät äh, maakohtaisiin suosituksiin. Äh, kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, meidän ohjelmamme ovat äh, 160 maakohtaista suositusta, esimerkiksi liikenneverkot, turvallisuus, julkinen hallinto, mutta on myös muita suosituksia, jotka eivät liity meidän rahastoihin, jotka liittyvät esimerkiksi eläkejärjestelmän uudistukseen, terveydenhoitojärjestelmän uudistukseen, myöskin budjettivajeen pienentämiseen ja nämä kuuluvat ainoastaan jäsenvaltioiden sisäisiin uudistuksiin, mutta komissio kyllä seuraa näitä maakohtaisia suosituksia eurooppalaisen ohjausjaksen kautta, jossa arvioidaan näiden maakohtaisten suositusten toteuttamista. Kuitenkaan me emme pysty vaikuttamaan kaikkiin ja maakohtaisten suositusten toteutumiseen aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston kautta. Sitten komission valvontajärjestelmä. Haluan varmistaa teille, että olemme huolestuneita tästä korkeasta luvusta. 40 prosenttia virheistä olisi voitu tunnistaa, jos ensimmäisellä valvontatasolla olisi toimittu oikein. Meillä on yhteinen vastuu. Valvonnat, valvonta voi olla tehokasta ainoastaan, jos kansalliset viranomaiset tekevät tarpeeksi toimia hyödyntääkseen niitä, kaikkia niitä tietoja, joita heillä on käytössään, tai saadakseen kaikki ne tiedot, joita he tarvitsevat. TG Regio mm, on tehnyt kertomuksen tästä asiasta ja tämä liittyi viimeiseen vastuuvapausmietintöön. Ja meidän mielestämme ei tarvita enemmän valvontaa, tarvitaan vain parempaa valvontaa. Näin myös tilintarkastukset ovat osoittaneet. Meidän täytyisi keskittyä parem, enemmän yksinkertaisempiin ja selkeämpiin sääntöihin ohjelmien täytäntöönpanemista varten ja sitten katsoa, että valvonta paikan päällä tapahtuu tehokkaasti ja että noudatetaan eurooppalaisten rahastojen sääntöjä. Kuten sanoin, meillä on ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia hallinnoinnin parantamiseksi eh, ja valvonnan parantamiseksi jäsenvaltioissa. 2010 teimme 108 tarkistusta mm, hallin, eh, erityisesti siellä, missä riskitaso on suuri. Kun löydämme eh, suuria vajeita, puutteita, niin pysäytämme maksut ja pyydämme konkreettisia toimia tilanteen parantamiseksi. Tuemme jäsenvaltioita ähm, kehittämään toimintakykyään, mutta monet ne asiat, jotka nostitte esiin, liittyvät jäsenvaltioiden hallinnointikykyyn. Ja tietenkin meillä on tämä näitä toimia parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi ja aiomme parantaa valvontajärjestelmää 2014-2020 kaudella. Haluamme oppia siitä, eh, mitä toivottavasti jäsenvaltiot ovat oppineet eh, ohjelmakaudelta 2007-2013. Tietenkään tämä ei ole mikään, eh, mikään tekosyy tämä, että meidän vastuumme on jaettua, mutta kyllä meidän täytyy puuttua jäsenvaltioiden toimiin ja keskustella heidän kanssaan, miten he voivat parantaa tarkastusjärjestelmiä niin, että tämä ei toistu. Sitten muut välineet, joiden avulla voimme saada aikaan valvontaa. Seuraavalla ohjelmakaudella meillä on tämä Arakne-ohjelma. Se on ohjelma, jolla kerätään tietoja, jonka komissio on vähän aikaa sitten kehittänyt. Ja annamme sen vapaasti jäsenvaltioiden käytettäväksi. Olemme hyvin iloisia siitä, että useat jäsenvaltiot ovat jo sanoneet, että haluavat ottaa käyttöön tämän järjestelmän. Nämä ovat ikään kuin pakollisia pyyntöjä, joiden avulla voidaan selvittää äh, ryhtyä pettoksen vastaisiin toimiin mm, ja nousee esiin äh, petosriskit. Tämä on järjestelmä, joka toivottavasti kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön. Sitten pakolaiskriisi. Tämä on Euroopan komission prioriteetti, kuten äh, kaikista puheenjohtaja Junckerin puheenvuoroistakin kuulee. Poliis- kohesiopoliitti on erittäin tärkeä osa tässä, eh, jotta voimme eh, antaa riittävät määrärahat, mitä tulee koulutukseen, työmarkkinoihin eh, ja syrjinnän vastaisiin toimiin. Monet valtiot ovat jo käyttäneet aluekahitusrahastoa sosiaalisiin investointeihin, terveydenhuoltojärjestelmään. Tietenkin meidän toimimme pitää liittyä myös muita yhteiskunnallisen integraation toimia, myöskin Euroopasta sosiaalirahastoa voidaan käyttää. Me olemme hyvin avoimia komissiossa, koska olemme tietoisia siitä, että kun operationaaliset ohjelmat hyväksyttiin vuosi sitten, meillä ei ollut tällaista painetta, joka liittyi pakolaiskriisiin. Viimeisimmässä komission tiedonannossa pakolaiskriisistä jäsenvaltioilta pyydettiin, että ne ryhtyisivät kiireellisesti katsomaan, miten rakennerahastoja voidaan käyttää tähän ongelmaan ja halutaan eh, näin edistää eh, pakolaisten auttamista. Minä olen lähettänyt eh, jäsenvaltioiden ministereille kirjeen, jossa olen pyytänyt esittänyt, että he katsoisivat, mitkä ovat kiireellisimmät kysymykset. Italia esimerkiksi 2007-2013 kaudelle on uudelle ohjelmoit 220 miljoonaa euroa kiireellisiin toimiin. Slovenia ja Kroatia aikovat hyödyntää kaikki jäljelle jääneet määrärahat ohjelmakaudelta 2007-2013 tätä tavoitetta varten ja Italia ja Kreikka äh, ohjelmakaudella 2014-2020 ovat jo tuu, äh, määritelleet erityisiä äh, toimia, jotka liittyvät maahanmuuttopaineisiin. Ähm, aluekehitys rahastoon myös muutkin jäsenvaltiot, kuten Ranska, Hollanti ja Saksa ovat käyttäneet jo edellisellä ohjelmakaudella. Esimerkiksi meillä on tämä köyhyyden vastainen toimi ja minä vierailin Saksassa German is Neighborhood-ohjelmassa, jossa tarjotaan koulutusta syrjäytymisvaarassa oleville. Ja tätä tota, on tuettu 1,3 miljoonalla eurolla. Tietenkin jäsenvaltiot voivat itse päättää, käyttävätkö ne näitä eurooppalaisia rahastoja tätä tavoitetta varten. Me rohkaisemme kovasti siihen, että kaikkia määrärahoja käytetään täysin myöskin maahanmuutto- ja pakolaisrahastoa, sosiaalirahastoa, mutta myös muita välineitä, jotta voidaan vastata tähän suureen haasteeseen, joka Euroopan unionilla on. Yksinkertaistamisesta sitten Tämä on kysymys, joka nousee esiin kaikissa keskusteluissa. Viime vuonna vierailin 22 valtiossa, joka tasolla valitetaan siitä, että aluepolitiikasta on tullut hyvin monimutkaista ja valitettavasti on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät käytä meidän rahastojamme, koska tämä prosessi on hyvin monimutkainen, se sisältää paljon byrokratiaa ja se on hyvin pitkä. Kuten herra Balkokin sanoi, pääasiassa on kyse menettelyjen yksinkertaistamisessa julkisissa hankinnoissa. Olemme julkaisseet ohjekirjan, joka juuri viime viikolla ja tämä äh, varmasti, tämän pitäisi tämän yksinkertaistamisen hyödyttää pääasiassa ja nimenomaan äh, edunsaajia. Eli tämä ex ante ehdollisuus äh, julkisten hankintojen kohdalla toivottavasti on tuki jäsenvaltioilla, jotta ne voivat ryhtyä toimenpiteisiin, että ne saavat laadukkaita ohjelmia. Me tiedämme, että 2007-2013 ohjelmakaudella asetuksessa ei ollut tällaisia valvontatoimia, eikä ollut tällaista ex-ante-ehdollisuutta, ja jäsenvaltioiden täytyy olla myös tietoisia siitä, että niiden täytyy välttää tätä ylisääntelyä, eli sitä, että e, ne asettavat lisää sääntöjä, jotka eivät lisää ohjelman äh, arvoa. Monet ohjelmat ovat sellaisia, että ne vaativat 30-40 allekirjoitusta, vaikka Euroopan unionille tätä vaatinutkaan. Joten tässä teemme kyllä käsi kädessä jäsenvaltioiden kanssa työtä, että varmistamme, että nämä menettelyt yksinkertaistuvat. Ja ensi vuoden aluksi tämä työryhmä, joka ähm, keväällä perustettuun, joka eh, rohkaisee e-cohesionin käyttöä, eh, niin voimme sitten ehkä käydä poliittisella tasolla yhteistä keskustelua silloin, kun uudistetaan eh, monivuotisia rahoitusnäkymiä, ja voimme ottaa jo jotain yksinkertaistamistoimia käyttöön, tai sitten ehkä odotamme vuotta 2017, kun asetusta uudistetaan. Tämä on poliittinen päätös, se on tehtävä parlamentin, neuvoston ja komission tasolla. Kiitoksia. Kiitos, rouva komission jäsen. Mä haluaisin tarttua erääseen asiaan, jonka esittelijä otti juuri esille, koska on syytä sellakin pohtia tätä asiaa. Herra Valkokin sanoi sen, että rakennerahastot ja valtion tuet, jos 40 239 ohjelmasta, siis se on neljäsossa. Jos valtiolliset tuet, eli tutkimukset eivät ole olleet riittäviä, myöskään viranomaisten toiminnat ole olleet riittäviä, eikä komissio ole huomannut tätä sen vastuulliset yksiköt. Tapahtuu jotakin, mitä me emme voi jättää huomaamatta. Me tapamme sisämarkkinat, ja kilpailussäännöt, jotka ovat sisämarkkinoilla olemassa rakennerahastojen avulla. Ja minusta se on kyllä aika vakava asia. Ja siksi kysymys vielä uudestaan, minkä Esteli esitti, miksi komission tahot jälleen kerran eivät ole huomanneet tätä. Tästä asiasta on jo vuonna 2013 puhuttu. Ja tässä on kysymyksessä komis- Euroopan unionin ydin, nimittäin sisämarkkinat, ja tämä on asia, josta on syytä olla huolissaan. Voisitko sanoa, mitä on tehty tai mitä tullaan tekemään tähän asiaan puuttumiseksi? Odotan vastaustanne. Te tiedätte, että tilintarkastustuomioistuin arvioi, kuten valokuvaa tiettyä vaihetta hankkeen täytäntöönpanossa. Ja me teemme eh, tarpeelliset korjaukset ja sovellamme niitä sitten seuraavalla kaudella. Eli ehm, ensi kerralla voimme tehdä myös näitä nettokorjauksia, eli jäsenvaltiot menettävät rahaa, kun ne eivät eh, toteuta näitä tarpeellisia eh, toimia. Nyt meillä on tämä ongelma virheasteissa. Suurin osa ongelmista liittyy julkisiin hankintoihin ja valtion tukiin. Valtion tuen kohdalla meillä on nyt näitä toimintasuunnitelmia jäsenvaltioiden kanssa ja katsomme eh, nyt, miten jäsenvaltiot panevat toimintasuunnitelmia täytään. Tämä on suuri vastuu ei pelkästään komissiolle, vaan myös jäsenvaltioille ja tilintarkastusviranomaisille. Seuraavaksi kollega Tsela kansanpuolueryhmästä. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Myös kiitos herra Balkolle tilintarkastumistuimesta, kiitos analyysistä, joka koskee budjettitoimintaa Virhetaso on yksi asia. Toinen asia, joka meitä aluekehitysvaliokunnassa pohdituttaa, on se, miten tämä kokonaisuudessaan tulee jatkumaan. Miten kohesio- ja rakennepolitiikan ja rakennahastojen sisäinen rakenne tulee jatkumaan. Olemme todenneet, että vuosina 2000, vuonna 2014 ja nyt vuonna 2015kin, ja komission jäsenen sanoi, että hän on vuoden 20, maaliskuun 2017, joka on laajentunut tämän laskuttamisjaksoa, että meillä on suuri suma laskuista hankkeille, jotka koskevat edellistä ohjelmakautta. Ja meidän pitäisi jo aikaa sitten olla uudella, uudessa ohjelmakaudessa ja panna toimeen uusia operatiivisia ohjelmia. Ja niitä välineitä, joista on sovittu kumppanuussopimuksen jäsenvaltioiden kanssa, siis niistä hankkeista, jotka olisi liidakapteuden lähteä käyntiin. Voimme todeta, että jäsenvaltiot edelleenkin ovat vanhojen hankkeiden ohjelmien käsittelyssä ja käsittelevät edelleenkin niihin liittyvää työtä. Ja uusia hankkeita ei ole edes aloitettu. Ja jos ajattelen tulevaisuutta, olemme jo kohta vuodessa 2016. Tämän ohjelmakauden tulisi päättyä vuonna 2020. Se merkitsee sitä, että vuonna 2016 olemme edelleen valmistelemassa uutta ohjelmakautta, joka itse asiassa on jo menossa kolmatta vuotta. Joten tämä ongelma, joka liittyy hankkeiden toteuttamiseen siis ja jatkuvuuteen, siinä miten siirrytään kohti uusia tavoitteita, uusia hankkeita, tämä epätasapaino tulee yhä suuremmaksi mitä sitten tulee yksinkertaistamiseen? Tästä puhutaan nyt hiukan niin kuin Jumala koneesta, Deus, Deus es machina. Miten me haluamme tässä oikein toimia? Minä en ole saanut mitään ehdotuksia. On luotu jokin työryhmä, korkean tason työryhmä käsittelemään tätä asiaa, mutta sillä on kolmen vuoden aikahorisontti, joten tällä hetkellä emme tule saamaan siltä paljonkaan apua paitsi jos halutaan työohjelmaa muuttaa niin, että päästään nopeammin tuloksiin, kenties jo ensimmäisiä tuloksia siinä vaiheessa, kun on puolivälin tarkistus, joka koskee monivuotista rahoituskehystä, ja jolloin sitten saadaan puolivälin tase myöskin rakennepolitiikasta. Minä nyt sanoisin, että jos me yleisesti pohtisimme sitä, ovatko nykyiset menettelyt sellaisia, että ne todellakin johtavat tuloksiin. Tätä olisi pohdittava siis. Ja on paljon esimerkkejä, jotka tilintarkastustuomioistuinkin on todennut omissa tarkastuksissaan, mikä koskee tuloshakuisuutta. Jos minä luon puhdistuslaitoksen, niin totta kai tuloksena on aluksikin se, että on täytetty muodollisesti tavoite, eli on parannettu ympäristöä. Tämä on selvää mutta tämä siis kenties on asianmukaisesti myöskin sitten laskutettu tämä laitos ja asianmukaisesti on siihen liittynyt, siihen liittynyt hankintakin toteutettu. Mutta jos käy niin, että tämä laitos ei olekaan, joka sinänsä ole halpa, onko sitten, jos käy ilmi, että ne, jotka olivat olleet mukana siinä, e, eivät ole yhdenkään sitten viime kädessä tilanteessa, jossa he, heidän jätevetensä tuollakin tulisivat tähän laitokseen siksi, että paikallinen verkosto oli kunnollinen tai tämä, tai tämä on ylikapasiteettia, silloin voidaan kysyä sitten, onko tämä tulos, joka on saatu asianmukainen, onko kenties rakennettu jotakin sellaista, jota tässä, josta tässä muodossa ei ole mitään hyötyä, ja sitten seuraakin seuraava keskustelu, jossa mm, meidän pitäisi olla mukana. Ja minusta tilintostuomioistuimen esimerkit ovat avuksi. Onko aina valittu oikeat hankkeet? Muodollisesti kyllä, mutta vaikutusten kannalta voi olla ennenkin kysymys rahasta, jota on käytetty hankkeisiin, joidenka vaikutuksella ei saavuteta sitä, mitä tarkoitus oli. Vielen Dank, Frau Kommissarin, bitte. Kiitos, rouva komission jäsen. Kiitoksia tästä kysymyksestä, joka antaa minulle mahdollisuuden puhua ohjelmien tilastavuus 2014-2020 ja tämä uusi ohjelmakausi menee päällekkäin edellisen ohjelmakauden ohjelmien päättymisen kanssa, joten kaikissa toimissa jäsenvaltioiden kanssa me korostamme tätä, että tämä on erityinen vuosi, jolloin on näihin kaksinkertaisiin ponnisteluihin ryhdyttävä. Siinä vaiheessa, kun yhteisläntäjä parlamentti ja neuvosto hyväksyy uuden asetuksen, tunnust, huomit, saavutettiin edistystä, kaikki operatiiviset ohjelmat hyväksyttiin. On nostettu esiin, että on myöhästymisiä siinä, että nimitetään jäsenvaltioissa ohjelmia ja vastuuviranomaisia. Tämä ohjelmien hallinnointiviranomaisten ja sertifiointiviranomaisten nimittäminen on erittäin tärkeää. Tämä ei ole meidän käsissämme, se on sataprosenttisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Me olemme luoneet kriteerit, joiden pohjalta nämä viranomaiset määritetään. Näiden viranomaisten määrittely on ensimmäinen konkreettinen askel, jolla varmistamme, että valvonta- ja hallinnointijärjestelmät ovat kunnolla käytössä ohjelmakaudelle 2014-2020 korostaakseni, kuinka tärkeää tämä ensimmäinen vaihe on, eli näiden viranomaisten määritteleminen. Jäsenvaltiot eivät voi pyytää määrärahoja tai maksujen korvauksia ennen kuin ne ovat ilmoittaneet, ovatko ne nimittäneet vastuuviranomaiset hallinnointia ja sertifiointia varten. Me olemme jo ohjelmoineet eh, tällaisen tarkastuksen riskien ehkäisemiseksi, jotta voimme nähdä, että ohjelmat käynnistävät eh, oikealla tavalla ja tehokkaasti. Jokaisella ohjelmakaudella täytäntöönpanon käynnistäminen, mm, se, sitä ennen on eh, ohjelmien määrittely ja tässä asiassa olemme kyllä myöhässä. Samanaikaisesti mm, vanha ohjelmakausi aiheuttaa kustannuksia tämän vuoden loppuun asti ja nämä kustannukset niin voi ilmoittaa komissiolle mm, vuoteen 2017 asti me voimme yksinkertaistaa tätä prosessia kyseenalaistamatta kuitenkaan eh, maksujen laillisuutta ja säännönmukaisuutta. On kuitenkin eh, tiellämme vielä useita esteitä, yritämme eh, puuttua niihin. Edellisen ohjelmakauden lopussa olimme huolestuneita sen takia, että painostettiin mm, absorption kyvyn lisäämistä. Meidän ei pitä, pitäisi nyt tehdä absorptiosta sitä tärkeintä kysymystä. Jäsenvaltioiden ja viranomaisten täytyy selkeästi kertoa, mikä on hankkeen tavoite, mitkä ovat sen indikaattorit mm. Meillä on kaikilla esimerkkejä sellaista hankkeista, jotka eivät ole tuoneet lisäarvoa. Meillä on tällainen eh, riski, että sitten valitaan eh, helppoja hankkeita, joilla ei ole välttämättä eh, suurta vaikutusta taloudellisesti, mutta DG Regio, minä me tulemme kyllä pitämään huolta siitä, että pidetään kiinni näistä kunnianhimoisista tavoitteista, jotka on asetettu. Ja meillä on välineenä myöskin nämä rahoituskorjaukset myöskin tälle seuraavalle ohjelmakaudelle. DG Regio on uudelleen järjestäytynyt jo, ja tuonut asiantuntemusta ja tukea sinne, missä sitä on tarvittu. Valitettavasti tarvitaan aikaa, jotta voidaan osoittaa, että uudet säännöt tuovat tuloksia. Tätä uudistusta ei voi tehdä yhdessä yössä, eikä meillä voi olla selkeitä tuloksia ennen vuotta 2016. Ja tämän voimme sitten teille esitellä vuonna 2017 nämä tulokset. Kiitos. Mitä tulee hankkeiden järkevyyteen, mä lukuikin 25 prosenttia prosenttia hankkeista ei saavuta mitään politiikan tavoitetta, jos tietosuostumistumien luvut pitävät paikkansa. Tämä on minusta kaikkein mielenkiintoisimpia. SED-ryhmän puolesta nyt kollega Wong. Kiitoksen uh, thank you, Chair. can I thank the, uh, puheenjohtaja. Haluan kiittää myös komissaari siitä, että hän tuli tänne paikalle tänään. Tiedän, että hän aivan yhtä paljon kuin mekin haluaa tämän virhetason alas. Ja aluekehitysvaliokunnassakin se on tärkeää. Yksi syystä tähän on se, että vuonna 2020 meidän täytyy myös saada tämä virhetaso mahdollisimman alhaiseksi ohjelmien toteuttamiseksi. Muutama kohta, <clears throat> jotka liittyvät tähän. Kun käymme alueella tai jäsenvaltiossa vierailulla, katsomme näitä hankkeita, valiokunnan jäsenten silmin, niin hyvin usein nähdään, että tarvitaan lisää yksinkertaistamista. Monet kollegat ovat sen maininneet tänäänkin. Siitä syystä yleisesti ottaen minun mielestäni on hyvä, että <clears throat> olemme luoneet tämän korkeatasotyöryhmän, joka tarkastelee sitä asiaa, mutta en ole varma siitä, että saammeko palautetta Euroopan parlamenttiin mahdollisimman nopeaksi, nopeasti. Meidän pitäisi saada sitä tänne ja budjettivalvontaan, jotta voisimme itse katsoa sitä, minkälaisiin ponnistuksiin ryhdytään, jotta näitä asioita voitaisiin yksinkertaistaa. Tärkeä asia myöskin, mitä tulee tarkastella, koskee julkisia hankintoja. Nähdään, että 50 prosenttia virheistä nimenomaisesti liittyy julkisiin hankintoihin. Olette maininneet uudet suuntaviivat, jotain uusia aloitteja tässä on. Puhutaan siitä, että jäsenvaltiot eivät saisi ylisäännellä. Kysymykseni onkin, mitä lisätoimenpiteitä voimme vielä tehdä julkisissa hankinnoissa, koska virhetaso kuitenkin on aika korkea? Liittyykö se siihen, mitä jäsenvaltiot voivat itse tehdä, katsoa näitä asioita tai katsoa tätä asioita neuvostossa? Mehän näemme, että virheet liittyvät tähän. Enkä me näe, emmekä näe, että tuo luku olisi laskusuuntaan menossa. Itse jäsenvaltioissa sitten joka vuosi saamme nähdä saman asian, että jäsenvaltioilla on riittävästi tietoa virheiden tunnistamiseen ja niiden korjaamiseen. Jos katsotaan vuonna 2014 lukuja, ja siinä todetaan, että jos jäsenvaltiot olisivat näihin toimenpiteisiin ryhtyneet, hyödyntää niitä tietoja, joita niillä on saatavillaan, niin äh, taso olisi langennut 3,3 prosenttiin. Miksi jäsenvaltiot eivät tätä tietoa hyödynnä? Sen haluaisin tietää. Sehän valtavasti vaikuttaisi siis lopputulokseen. Ja viimeinen kohta koskee viestintää. On äärettömän tärkeää, että tämä viestintä menee oikeaan suuntaan. Jälleenkin, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin ihmiset ymmärtävät, mitä merkitystä kohesiorahaston varoilla on alueellisissa yhteisöissä investoinneissa. Jos katsotaan vuoden 2014 ja muiden vuosien tilannetta, niin huomataan, että täytyy tehdä paljon enemmän tässä suhteessa. Yksi näistä main, asioista, joita mainitsitte, on tämä, nämä alueelliset palkinnot, mitä voidaan jakaa. Ja kun EU-rahoitteisia hankkeita ei ole olemassa, niin silloin meidän täytyisi paljon paremmin hyödyntää viestintää sen suhteen, mitkä hankkeet ovat nimenomaisesti EUn rahoittamia. Teidän ja myöskin ehkä meidän tulisi pohtia sitä vielä enemmän. Millä tavalla voimme viestittää ihmisille siitä, mihin rahat menevät? Se on äärimmäisen tärkeää näille yksittäisille yhteisöille. Rova komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tere Kuogan Ennen kuin vastaan näihin kysymyksiin, haluaisin eh, kiinnittää eh, puheenjohtaja Gresslen huomioon äh, tilin tarkastustuomioistuimen äh, tuloksiin liittyen näihin äh, hankkeisiin, joita, koska te puhuitte näistä 183, joita tarkastettiin, niin ne kaikki eivät saavuttaneet alkuperäisiä tavoitteita, mutta 90 prosenttia saivat aikaan tuloksia. Vain kolme hanketta näistä 186 äh, eivät saavuttaneet ähm, äh, tavoitteitaan, joissa äh, rahat siis menetettiin. Uudella ohjelmakaudella onnistumme löytämään nämä asiat tämän asetuksen kautta, jonka parlamentti hyväksyy yksinkertaistamisesta. Minä jo puhuinkin tästä asiasta. Meillä on yksinkertaistetut maksut, joihin rohkaisemme kovasti. tilintarkastusten tarkastusten kautta näemme, että tämä vaihtoehto vähentää virheitä, kun on kyse aluekehitysrahastosta niin operaatiot, joita siitä rahoitetaan, niissä on kyse pääasiassa liikenneinfrastruktuureista ja siinä tätä yksinkertaistettua menettelyä ei voida käyttää kaudella 2014-2020. Me kuitenkin rohkaisemme yksinkertaistettujen maksujen käyttöön kaikissa niissä asioissa, joissa se onnistuu, esimerkiksi tutkimuksessa, lainoituksessa. komissiojäsen ja Tyson mainitsi jo sen, että komissio on järjestänyt seminaaria jäsenvaltioissa näiden vaihtoehtojen edistämiseksi. Julkiset hankinnat ja valtion tuki, nämä ovat todellakin sääntöjä, joita yksinkertaistettiin mutta haluaisin rohkaista teitä kutsumaan valiokuntaanne herra Sim Kallaksen, joka johtaa tätä korkean tason työryhmää, niin että hän voisi esitellä teille ryhmän tuloksia. Tämä on riippumaton asiantuntijaryhmä, joka on kohdannut näitä ongelmia paikan päällä. Ensi vuonna meidän pitäisi järjestää tämä mielipiteen vaihto tämän ryhmän komission ja Euroopan parlamentin välillä. Mm, olemme yrittäneet parattaa virheastetta julkisten hankintojen kohdalla säännöt, julkisten hankintojen kohdalla eivät liity pelkästään kohesiorahastoihin, vaan ne koskevat kaikkia politiikan aloja, mutta tulemme varmasti analysoimaan tätä vakavaa ongelmaa. Olemme ryhtyneet toimiin eh, virheasteen eh, vähentämiseksi tässä teidän valiokuntanne lokakuussa keskusteli myös tilintarkastustuomioistuimen eh, kertomuksensa, jonka kohteena oli julkisen hankintojen parantaminen ja otamme huomioon tuomioistuimen suositukset. Viime, vuonna, siis julka- viime viikolla siis julkaisimme tämän ohjekirjan jäsenvaltioille eh, julkisista hankinnoista yhdessä komissiojäsen Kofkan kanssa. Olemme analysoineet eh, näitä tarkastuslistoja ja myöskin meillä on asiantuntijavaihtoa viranomaistasolla. Olemme ottaneet käyttöön tämän äh, yhdessä Trans, äh, Transparency Internationalin kanssa toimimme ähm, julkisissa hankinnoissa tunnistaaksemme virheet ja Toivottavasti jäsenvaltiot hyödyntävät kaikki nämä mahdollisuudet järjestelmän parantamiseksi. Haluaisin vakuuttaa herra Voganille, että kyllä me haluamme nostaa esiin myös tämän politiikan myönteisiä puolia useissa jäsenvaltioissa tämä on tärkein investointilähde esimerkiksi Portugalissa melkein 70 prosenttia eh, investoinnista Kreikka, eh, puhumattakaan Itä-Euroopan valtioista. Ja pystyisimme tällä Cohesion Policy Open Data homepageilla. Sieltä löydätte tiedot per jäsenvaltio, per alue, myöskin millaisista aiheista, millaisista hankkeista on kyse, ovatko ne suuria vai pieniä. Meillä on tämä väline, jotta me voimme osoittaa, mitkä ovat toimivia hankkeita. Meillä on myös tämä Regional Stars Awards, jonka avulla voimme edistää innovatiivisia hienoja hankkeita, jotka voivat olla innoituksen lähteinä muille alueille, koska eh, viime vuoden kokemukseni voin sanoa teille, että tämä parhaiden käytänteiden eh, vaihtaminen eh, ja hallinnollinen kapasiteetti ovat tärkeämpiä kuin määrärahat itsessään. Ne valtiot, jotka ovat jo useamman kauden käyttäneet eh, näitä määrärahoja. Eh, ne ovat keränneet asiantuntemusta ja meidän pitäisi hyödyttää tätä asiantuntemusta tietysti niissä jäsenvaltioissa, joissa ei aina ole niin laadukkaita, eh, innovatiivisia hankkeita, jotka vastaisivat meidän tavoitteitamme. Kiitos komission jäsen se, että kun olisimme millä me kutsuneet entisen komission Kallasin paikalle, mutta kyllä minulla tuosta hämmästyttää se, että kun hän lähti komissiosta pois ja sitten sen jälkeen tekee sitten ehdotuksia yksinkertaistamisesta, jotka pitäisi panna toimeen. Yksin, yksin sitten toimivallasta hän ei tietenkään ole vastuussa. Sitten liberaalien puolesta kollega Vali. Благодаря, госпожо председател. Kiitos rouva komission jäsen, herra Balko. Sydämelliset kiitokset äh, esityksistä ja tiedoista, jotka liittyvät lukuun kuusi. Minä haluan kiittää myös komission jäsentä. Mehän olemme saaneet paljon tietoja myöskin kirjallisesti, mutta nämä tiedot, jotka olemme saaneet, johtavat kuitenkin erinäisiin kysymyksiin, nimittäin seuraaviin. Vuonna 2014 voitiin todeta, että kohesiopolitiikka Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kannalta katsottuna oli sellainen paikka, jossa oli paljon virheitä. Ja suurin osa tästä virhetasosta liittyy julkisiin hankintoihin. Ja myös kansallisia suunnitelmia niin, että jäsenvaltiot oikeastaan eivät julkisissa hankinnoissaan toimi määräysten mukaisesti. Jotenkin kysyisin kerrova komission jäseneltä, mitä toimia komissio suunnittelee tässä? Ne jäsenvaltiot, joiden osalta virhetaso on liian korkea, miten niitä voidaan tukea niin, että seuraavalla ohjelmakaudella virhetaso voitaisiin saada alimmaksi, voitaisiin päästä ohi näistä virheistä ja päästä asiallisiin maksatuksiin. On myös tapauksia, joissa on kysymys petoksista, eikä pelkästään jonkinlaisista virheistä, mutta on myös monia asioita, joita on parannettu. Sitähän ei voida suinkaan kiistää. Tämäkin on todettu tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja eh, myös komissiosen kirjallisissa vastauksissa. Niinpä eh, komissio haluaisi käyttää nyt tällaista integriteettisopimusta, eli johtaako tämä siihen, että ne sopimukset, jotka on tehty eurorahastojen puitteissa, Miten se tuli tähän vaikuttaa? Voisiko kertoa meille hiukan enemmän näistä äh, sopimuksista? Ja sitten eräs toinen asia. Rova Kretsu. Se on myös Ova Georgieva. Tehän puhutte tällaisista äh, tulossuuntautuneista budjetista, ja siksi haluaisinkin kysyä teiltä – mitä tuloksia on saatu äh, rakenne- ja kohesiorahaston osalta. Onko nämä tulokset esitelty kansalaisille oikealla tavalla? Ovatko kansalaiset hyötyneet tästä? On olemassa regi-pääosaston tiedosto, on myös muita erilaisia tunnustuksia, erilaisia palkintoja. Mutta riittääkö se? Voiko vain tällaisten tilaisuuksien pohjalta Euroopan unionin veromaksajat vakuuttaa siitä, että on toimittu oikein, toimittu oikein heidän kannalta katsottuna ja mitä sen tulee yksinkertaistamiseen. Minusta se olisi kaikkein tärkeintä, sillä ongelmat, jotka liittyvät eurooppalaisiin varoihin eri rahastoista, liittyvät siihen, että yksinkertaisesti ei ole ymmärretty määräyksiä. Sallitut kustannukset, ja virheet, jotka liittyvät sallittuihin maksuihin tai sellaisiin, jotka eivät ole sallittuja. Nämä virheet voidaan siinä välttää, jos asiat olisi selitetty kielellä, joka on ymmärrettävää. Niinpä. Meidän tulisi nyt ensinnäkin ajatella konkreettisia toimia koska olemme nyt vuoden 2016 kynnyksellä ja 2015 on jo käytännössä päättynyt. Emmekä me kuitenkaan vieläkään ole aloittaneet mitään ohjelmia. Me siis puhumme nyt 2014-2020 ohjelmakaudesta, mutta käytännössä tuo ohjelmakausi on huomattavasti lyhyempi, sillä nyt on jo vuoden 2015 loppu ja 2016 alkaa muutaman päivän kuluttua jo. Äh, Huomaatteko tässä sen, että olisi tarpeen tarkastella koko vuosisuunnitelmaa, koko tämä 2020 ajanjaksoa. Suunnitteleko te tällaista tarkistusta? Tämä on sitä, mitä herra Zellerkin kysyy. Rova komission jäsen. Kuten sanoin jo useampaan otteeseen, olen samaa mieltä siitä, että virheaste on vielä hyvin korkea, mutta jotta äh, tämä aste laskisi. Meidän täytyy ryhtyä yhteisiin toimiin komissio, mutta erityisesti jäsenvaltiot, koska eh, tiedätte eh, varsin hyvin, että eh, täytäntöönpano on sataprosenttisesti jäsenvaltioiden käsissä, siis hankkeiden toteuttaminen. Jäsenvaltiot jäsenvaltioiden täytyy ensimmäisenä tehdä tiukat tarkistukset ja kuten esittelijäkin sanoi, me olemme huolestuneita siitä, että 40 prosentin kohdalla virheistä ne olisi voitu välttää, jos jäsenvaltiot olisivat tiukkaa valvontaa harjoittaneet ensimmäisellä valvonnan tasolla mm. Me olemme puhuneet paljon virheasteen parantamisesta julkisten hankintojen kohdalla, ja jos vain sallinette, niin en nyt toista sitä, mitä olen jo sanonut. Sitten tämä paremman täytäntöönpanon työryhmä. Joissain jäsenvaltioissa oli hyvin alhainen käyttöaste viime vuonna. Me heti, minä heti aluksi päätin tämän työryhmän perustamisesta. Se kattoi kahdeksan jäsenvaltiota, Bulgaria, Romania, Tsekki, Slovakia, Slovenia, Unkari muun muassa, ne valtiot, joissa on eniten ongelmia käyttöasteen suhteen. Ryhdyttiin, te, luotiin erityisiä toimintasuunnitelmia näitä jäsenvaltioita varten. Ne ovat jo käytössä ja me olemme ähm, saaneet aikaan tuloksia. Meillä on ollut äh, yli 70 tapaamista näiden maiden viranomaisten kanssa käyttöasteen parantamiseksi ja ohjelmien laadun parantamiseksi. Ja tämän seurauksena tilanne oli huomattavasti paremmin kuin mitä oletettiin vuosi sitten aikaisemmin. Maksujen taso oli noussut 82 prosenttiin lokakuussa 2015. Meillä on myös erityinen ryhmä Kreikkaa varten ja haluaisin kiittää tässä yhteydessä Euroopan parlamenttia siitä, että se hyväksyi komission pyynnön erityistoimista Kreikan kohdalla ehdotan, että käytäntöönpanoa nopeutettaisiin. Olen myöskin keskustellut yleisten asioiden neuvostossa tästä asiasta että, ja olen sanonut, että on vain neljä viikkoa äh, siihen, kunnes tämä ohjelmakausi äh, päättyy. Me emme äh, aio hyväksyä mitään, ähm, mitään epäsäännönmukaisuuksia vain sitä varten, että käyttöastetta saataisiin nostettua tämä työryhmä on nyt nostanut tämän käyttöastekysymyksen poliittiselle tasolle, koska monissa valtioissa on ongelmia sen suhteen, miten ministeriöt koordinoivat työtään, miten ministeriöt tekevät yhteistyötä. Ja tämä on aloite, joka mielestäni on tuottanut tuloksia. Ja tietenkin me pohdimme sitä, miten voimme jatkossakin auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön laadukkaita ohjelmia ohjelmakaudella 2014-2020. Kiinnitet, nostitte esiin petokset. Tuomioistuin arvioi, että virheaste on noin 6,1 prosenttia vuodelle 2014. Tilintarkastustuomioistuin tarkentaa, että osa näistä määrärahoista, niitä ei olisi pitänyt maksaa jäsenvaltioille. Tietenkin komissiossa meillä on nollatoleranssi korruption ja petosten suhteen. DG Radio tekee läheistä yhteistyötä äh, muiden äh, instituutioiden kanssa. Puhuin Transparency äh, Internationalista, mutta myös tietenkin Olafin kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Mm. Ja haluan sanoa, että epäsäännönmukaisuudet eivät välttämättä tarkoita petosta, ne tarkoittavat sitä, että ei ole noudattu olemassa olevia sääntöjä. Tilintarkastustuomioistuin itsoin sanoo kertomuksestaan, että virheaste ei tarkoita sitä, että petosten ja tehottomuuden tai määrärahojen väärinkäytön aste olisi noussut. Tässä ei myöskään, sillä ei myöskään välttämättä ole mitään tekemistä hankkeiden tuloksen kanssa. Ja joka tapauksessa haluaisin korostaa että olemme ryhtyneet tärkeisiin toimenpiteisiin petosten torjunnassa 2014-2020 ohjelmakaudella jäsenvaltiot voivat äh, operatiivisissa ohjelmissa ottaa käyttöön äh, tällaisia petoksen torjuntatoimia. Tämä on uusi vaatimus asetuksessa ja äh, jäsenvaltioiden julkaista ohje kirjoissa on kaikki askeleet, joiden avulla voidaan ehkäistä petoksen riskiä, parantaa hallinnointia. Olemme järjestäneet tämän ohjekirjan mukaisesti, tai olemme järjestää erilaisia seminaareja. Nämä seminaarit järjestetään 15 jäsenvaltiossa, jotka valittiin ähm, sen pohjalta, ähm, missä jäsenvaltiossa avoimuus on kaikkein kaikkein vähäisintä EU-ssa. Olemme siis tehneet yhteistyötä Transparency Internationalin kanssa hyväksyäksemme nämä rehellisyyssopimukset, joista puhuitte. Mm. Ja haluamme myös nostaa tietoisuutta yhteiskunnassa ja edunsaajien tasolla. Todellinen kilpailu myös ehkäisee petoksia. Teemme yhteistyötä Olafin ja jäsenvaltioiden kanssa. Yritämme torjua tätä ilmiötä, joka vaikka se onkin vain 0,3 prosenttia, niin sitä ei saisi olla, tätä ilmiötä ei saisi olla olemassa laisinkaan eurooppalaisten rahoistojen suhteen, koska niiden on tarkoitus kuitenkin parantaa ihmisten päivittäistä elämää. Vielä kuusi puheenvuoropyyntöä kollegoilta. Ja nyt on olla tiukka. Kaksi minuuttia puhujaa kohti niin, että tämä ryhmäkierros saadaan vietyä päätökseen. Seuraavaksi kollega Novakov. Kaksi minuuttia. Kolme kollegaa yhdessä ja komissaari sen jälkeen taas kolme kollegaa. Kollega Novakov. Thank you, Herr Uh, I do believe that uh, then... Kiitoksia puheenjohtaja. Käsittääkseni minun tulisi tarkastella näitä päätelmiä ja katsoa niitä myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia, joita meillä on ollut, joten on erittäin tärkeää katsoa, mitä virheitä olemme tehneet, jotta voimme oppia niistä. Lisäksi on tärkeää katsoa, mitkä ovat investointien tulokset, sillä jokaisen edunsaajan kohdalla on tärkeää saada takeet siitä, että kun nuo hankemaksut on päätetty, hanke on tehty, tai hanke on siis hyväksytty, ja maksut on sertifioitu, sen jälkeen ei tehdä mitään lisätarkastuksia tai muuta, mikä luo edunsaajalle turvattomuuden tunnetta. Haluaisin tietää, onko olemassa sellaisia tapauksia, joissa Euroopan komissio on näitä toissijaisia tarkastuksia tehnyt sellaisiin hankkeisiin, joita on jo tarkastettu aiemmin ja joille on myönnetty mm, luvat. Ja kun tällaisia päätöksiä pannaan takautuvasti voimaan, sen seurauksena on syntynyt tilanne, jossa varhoitoasetusta on täytäntöön pantu uusien säännösten pohjalla. Minun mielestäni ainakin on erittäin tärkeää se, että valvontamekanismin ei tulisi luoda mitään lisätaakkaa edunsaajille, vaan auttaa näitä parantamaan toimintaansa kun kysymys on Euroopan unionin varojen paremmasta käytöstä. Seuraavaksi kollega Kreel. Ja, Dank, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tiedätte, en ole talousarvion valmentavalikunnan jäsen, mutta aluekehitysvaliokunnassa yli 10 vuoden olen seurannut aluepolitiikkaa. Olen ollut herra Van Nistelrooyn kanssa yleisen asetuksen osalta esittelijänä. Totta kai virhetaso on aivan liian korkea sitä ei ole syytä yrittää kiistää. Kysymys kuuluukin vai miten voidaan parantaa tilannetta. Minusta meillä on perustavanlaatuinen ongelma. Ensinnäkin kansalliset jäsenvaltiot eivät kanna vastuutaan. Se hyvin pitkälti vaikuttaa siihen, että viretaso on näin korkea, mutta on myös asioita, jotka ovat kotikutoisia. Kun sanot, Tilintostumissahan on siis todennut saman asian, siis että nimenomaan tukikysymyksissä perustavanlaatuisia ongelmia on, jotka liittyvät virhetasoon. Ja on todettava, että meidän ei ole onnistunut komission kanssa neuvotella niin, että tukikelpoisuuden osalta kartat ja sitten sisämarkkinoiden tukisäännöt voitaisiin saada tai yhteensopiviksi. Eli yhdellä alueella saattaa olla aivan erilaisia tarpeita, jotka pitäisi ottaa huomioon, siis nimenomaan mitä tulee tukikelvoisuuteen ja tukiin. mitä totta kai vaikuttaa siihen, että tulee valtavasti virheitä. Ja minä todella pyydän, että kohesiopolitiikan osalta me voimme puhua, kun on yhteispäätösmyyntely, mutta emme voi puhua sisämarkkina- ja kilpailusäädöksien osalta. Ja siksi olisi katsottava sitä, voitaisiinko saada aikaan yksinkertaistamista siinä, että nämä kartat tukimahdollisuuksien ja joita voidaan antaa rakennuspolitiikan kautta, olisivat siis kertakaikkisesti yhteensopivia. Toinen asia on varmastikin se, että yksinkertaistaminen on sitä, että saavutetaanko sen kautta sitten aina parannusta. Me olemme pyrkineet neuvottelemaan nyt uuden ohjelmakauden osalta siitä, että asioita yksinkertaistettiin, mutta en minä voi tänään sanoa, miten tämä viiden tulee olemaan, koska tuki ei oikeastaan vielä ole edes alkanut. Meillä on ollut kuuleminen aluekehitysvaliokunnassa, jossa uusista säännöistä totesimme, että ei tästä voi tulla yksinkertaisempaa. Minä en tiedä, miten asiantuntijakomitea tässä voisi päästä eteenpäin. Pitäisi olla joskus siinä tilanteessa, että todella pitempään käsiteltäisiin asiaa, ei vain säännöllisesti muutettaisi sääntöjä, vaan että todellakin voitaisiin katsoa, miten voidaan todella vaikuttaa todelliseen virhetasoon. Kiitos. Ja nyt sitten kollega Malevits, kaksi minuuttia. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin painottaa sitä, että kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tiukentaa valvontajärjestelmiä, kuten myöskin yksinkertaistusmenettelytä. Ja minusta oli kovin rohkaiseva kuulla komissiolta siitä, että se työskentelee useallakin tällä alalla korkean tason yksinkertaistustyöryhmä, sitten toimintasuunnitelma täytäntöönpanoon, työryhmät eri sidosryhmille. Kaikki tämä on oikein hyvä, mutta Jotenkin minulla on sellainen vaikutelma, että aina kun huomioimme jonkun erityisongelman, niin siitä syntyy sitten satoja sivuja tietoa. Ja lopputuloksena on se, että meillä on paljon eri valvontaa ja tarkastuksia. Sisäistä tarkastusta, ulkoista tarkastusta kansallisella tasolla ja sen jälkeen tarkastus Euroopan komissiosta, tintarkastustuomioistuimesta. Eli koko järjestelmä on ikään kuin ylirasitettu erilaisella tarkastuksilla ja kirjallisilla selvityksillä sääntöjen pohjalta, joita voidaan tulkita eri tavoin. Ja jotenkin meiltä menee ohi nämä suorat konkreettiset neuvot edunsaajille. Edensä saivat minulle kertoneet, että kun meillä on tällainen kova ongelma, kun pyydetään maiden viranomaisia toimimaan, ne eivät kykene saamaan konkreettisia vastauksia tai selvityksiä. Aina tulee vain satoja sivuja sääntöjä, mutta ei kukaan viitsi vaivautua selittämään, mitä niillä tarkoitetaan. Ei ole riittävästi aikaa käydä läpi niitä ja todella ymmärtää, mitä tapahtuu. Siksi minusta meidän tulisi työstää enemmän tätä ennaltaehkäisevää puolta – ja saada aikaiseksi jonkunnäköinen järjestelmä, jossa meillä olisi tällainen asiantuntijaryhmä, joka sitten tukisi sen sijaan, että annettaisiin satoja sivuja selvitystä. Kiitos. Rouva komissioni. Uh, Kiitoksia. Yritän olla toistamatta itseäni ja vastata niihin kysymyksiin, joita vielä ei ole esitetty ohjelmakauden päättyminen 2007-2013 tietää erittäin hyvin Eran Novakov, että jäsenvaltiot voivat maaliskuun 2017 näitä asiakirjoja jättää ja olen pyytänyt jäsenvaltioita päättämään näitä ohjelmat näiden ohjekirjojen kautta, jotka liittyvät ohjelmien päättämiseen, jotka on hyväksytty maaliskuussa 2013, mutta on uudelleen arvioitu tämän vuoden lopussa. Meidän komissiossa täytyy oppia ongelmista, joita meillä oli, kun päätettiin ohjelmakausi 2000-2006. Näiden ohjekirjojen lisäksi annoimme ohjeita kaikille hallinnointiviranomaisille jäsenvaltioissa. Meillä oli tällaisia erityisseminaareja, jotka liittyivät ohjelmakauden päättämiseen lista näistä eri toimenpiteistä on kaikille viranomaisille viranomaisilla käytössään ja Rova Maletic nosti esiin sen, että selitykset näihin asetuksiin ovat hyvin monimutkaisia ja mm, jäsenvaltioiden viranomaisten on tehtävä tässä työnsä. Me eh, yritämme löytää ratkaisua, eh, jotta voisimme helpottaa eh, pitkän aikavälin ohjelmia. Mitä tulee 2013-2020 ohjelmakauteen, olemme ottaneet käyttöön erityisiä ex post-arvioita Meillä on tämä paketti, joka kattaa esimerkiksi pk-yritykset, rahoitusvälineet, liikenteen, ympäristön, energiatehokkuuden, kulttuurin, kehityksen, matkailun, alueellisen yhteistyön. Ja tämä tarjoaa meille kohesiopolitiikan poliittisista tuloksista tietoa ja se helpottaa meitä yksinkertaistamisprosessissa, mutta myöskin kun uudelleen arvioidaan monivuotista rahoituskehystä ja kun valmistellaan vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta. Sitten luottamus kansallisiin tarkastusviranomaisiin. Te tiedätte, että me teemme yhteistyötä. Meillä on tällainen yksi tarkastusperiaate. Me luotamme jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisiin 2014-2020. Tulemme myöskin jatkamaan tätä yksi tarkastusperiaatetta mm, haluamme välttää eh, useammat tarkastukset, useammat edunsaajien tarkastukset. Meidän johtopäätöksemme on, että me voimme luottaa 47 tilintarkastusviranomaisia, jotka kattavat 94 prosenttia eh, näistä eh, hankkeista. Meidän mielestämme ei tarvita lisävalvontaa, vaan tarvitaan tarkempaa valvontaa, jotta virheitä ei syntyisi jo ensimmäisellä tasolla. Edustaja Kreelin kysymys. Tietenkin meillä on välineitä Euroopan unionin budjetin suojelemiseksi kun on tehty perusteettomia maksuja. Me emme tee rahoituskorjauksia vaan niiden itsensä takia, ne eivät ole mikään väline itsessään, vaan kyse on silloin perusteettomista maksuista. Me olemme jatkuvasti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne rantavat hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä ja jotta voidaan varmistaa, että veronmaksajien rahat käytetään oikein ja että hyöty olisi maksimaalinen. Yksinkertaistamista sanoin aikaisemminkin, että tämä on hanke, joka ei tuota valitettavasti tuloksia yön yli, kun on kyse valtion tuista. niin yksinkertaistamista on jo on tehty ja eh, näemme, että meillä komissiolle on ilmoitettu vähemmän tapauksia, kuitenkaan kaikki ei ole vielä täydellistä ja ensi viikolla me olemme nyt tehneet tämän ohjekirjan, joka liittyy julkisiin hankintoihin ja valmistelussa on ohjekirja liittyen valtion tukiin. Me toivomme, että tämä parhaiden käytänteiden vaihtaminen, josta useammat jäsenet ovat puhuneet, ja tämä vertaisten välinen vaihto meillä on hyvin paljon toimijoita kaikissa jäsenvaltioissa, jotka toimivat alue kehitysrahaston kanssa tai eurooppalaisten määr- rahastojen kanssa ja meillä pitäisi olla joku väline, jotta he voisivat vaihtaa kokemuksia työstään. Meillä on nämä ex anteehdollisuus ja lisäksi meillä on lista eh, niistä eh, viranomaisista, tarkastus- ja hallinnointiviranomaisista, joiden pitäisi parantaa toimintaansa. Hyvin monet edunsaajat valittavat siitä, että säännöt ovat kovin monimutkaiset eh, ja meidän pitäisi ryhtyä vuoropuheluun Euroopan parlamentin ja komission välillä siitä, miten voisimme saada aikaan uudistusohjelman, joka voitaisiin ehkä ottaa käyttöön 2017-2018, kun uudistetaan monivuotisia rahoituskehyksiä, jos siihen on poliittista tahtoa me puhumme nyt vuodesta 2014 ja siellä on, on kyse sataprosenttisista edellisen ohjelmakauden menoista. Ensi vuonna tulemme puhumaan vuodesta 2015 ja sekin melkein sataprosenttisesti koskee tätä samaa ohjelmakautta ja valitettavasti emme ennen vuotta 2017 voi puhua täällä valiokunnassa mm, sen asetuksen tuloksesta, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyivät yhteislainsäätäjinä. Kiitos. Ei mitään hyviä uutisia. Nyt kollega Pirinski, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi aivan lyhyttä kysymystä komission jäsenelle. Ensimmäinen kuuluu, voisitteko täsmentää, miten komissio aikoo auttaa jäsenvaltioita siinä, että edistetään ja pannaan toimeen integroituja alueellisia investointeja ja yhteisöllisesti johdettua alue, paikallista kehitystä? Ja toiseksi, miten aluepolitiikan pääosasto harjoittaa yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa niin, että saadaan tehokkaammin pannuksi toimeen rahoitusvälineitä tällä kaudella nimenomaan kohesiopolitiikkaa varten. Olen erityisen kiinnostunut tästä toista kysymyksestä, koska on tietynlaista ajattelua, ainakin näyttäisi siltä, että rahoitusväline ja investointipankin toimet eivät välttämättä ole yhteydessä kohesiopolitiikan tavoitteisiin. Voisitteko kommentoida tätä toista asiaa erityisesti? Kiitos. Kollege Walli, bitte. Zwei Minuten. Walli. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän komission jäsentä ja pyydän anteeksi, että olin myöhässä. Olen iloinen kuullessani, että järjestätte näitä seminaareja paikan päällä niillä alueilla, joissa ei ole riittävästi pätevyyttä ohjelmoinnin suhteen. Pyydän, että jatkatte tätä toimintaa Italiassa, koska kahden, kolmen viikon välein tulee esiin uutinen siitä, että jossain ei ole oikein käytetty näitä määrärahoja. Voin kertoa kertoa teille yhdestä, jossa piti käyttää rakennerahastoa matkailua varten ja rahat menivät erilaisiin kyläjuhliin. Eli on siis alueet, jotka eivät pysty tehokkaalla tavalla hallinnoimaan näitä määrärahoja, niin sen lisäksi, että järjestätte näitä seminaareja, niin valvokaa heitä kuin vahtikoirat, että siellä toimitaan noiten Sitten Italia 2007-2013 ohjelmakausi. Nyt kun vuosi on loppumassa ja kun ne, nämä määrät pitäisi käyttää tämän vuoden loppuun mennessä, missä vaiheessa Italiassa ollaan ohjelmoinnin suhteen, vai onko ehkä ihan lopuksi tehty nopeasti jotain hankkeita, joilla sitten tulee olemaan ongelmia? Kollegi Zeller hat nochmal Wort. Ja vielä kerran kollegat siellä lyhyesti. Niin, mehän puhumme edelleenkin yksinkertaistamisesta, mutta mä varoittaisin kuitenkin, tämä ei tule ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Me voimme alentaa virhetasoa huomattavasti jo silloin, kun kilpailutuminen tapahtuu kunnolla ja siihen liittyvät periaatteet ovat selkeät ja helposti ymmärrettävissä. Esimerkit, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt, osoittavat, että näyttäisi siltä, että tietoisesti rikotaan sääntöjä, jotka liittyvät kilpailuttamiseen. Ja jos tähän asiaan jo puututtaisiin ja katsottaisiin, että nämä kriteerit ovat sellaisia, että niiden täytyy täyttää tietty tarkoitus, mitä mahdollistaa reilu kilpailu ja toisaalta tarjota myös mahdollisuus siihen, että paras ja taloudellisin tarjous on saatavissa toteutettavaksi Tätä kautta päästäisiin varmasti lähemmäksi 2 prosentin kiintiötä huomattavasti. Tämä on asia, jossa on vielä tehtävä lisää työtä, koska eihän välttämättä aina se voita, joka haluttaisi voittamaan silloin, kun kilpailutetaan, mutta ne, eihän sen toisaalta niin pitäisi ollakaan. Asetin oman nimeni vielä puhujalistalle. Milloin olisi kysymys tilintastuomioistuimelle herra Balkolle? Te esititte seitsemän suositusta. Kuitenkin tässä kertomuksen kappaleissa on vain kolme, mutta teidän suosituksenne ovat paljon mielenkiintoisempia. Siis se, että komission tulisi edelleen vahvistaa valvonta, joka koskee tilintarkastusviranomaisia. Mitä tämä merkitsee? Mikä tässä auttaa? Koska tarkastusviranomainen on kuitenkin juuri se, mitä minkä kanssa komissio editen on tekemisessä varmastikin. Siksi olisi syytä vielä pohtia tätä asiaa. Onko teilläkin sellainen tunne, että rakennerahasto rahastoissa on liikaa rahaa, käytät tai menetät rahat, ja tämä asia, josta on puhuttu jo vuosikaudet. Ja olemmeko me aina tekemisissä jäsenvaltioiden kanssa, joille, jo, joille ei enää juolana mitään muuta mieleen, ja että kun rahaa on paljon, sitä on paljon, että kun on paljon rahaa, niin sitten toteutet, se täytyy sitten panna jotenkin käyttöön, ottaa käyttöön toteuttamalla hankkeita. Ja sitten vielä kysymys komissiolle. Te sanoitte, että lähettäisitte asiakirjan, jossa varaukset vuodelta 2010 vuodelta 2011 ovat alhaisemmat. Siis Espanja 22, näemme tämän Italia 5-10. Nyt olemme taas vuoden 2011 tasolla 10, Unkari melko korkea, Slovakia erittäin korkea, Kreikka muuttumaton 8, Tsekin tasavalta hiukan parantunut, mikä on näiden varauksien tarkoitus. Paitsi, että me nyt voimme sitten laskea nämä yhteen. Eihän EU halua rahaa takaisin, mutta haluamme parantaa järjestelmää. Tässä on kysymys pitkäaikaisista ongelmista, jotka koskevat samoja ohjelmia, joiden osalta tapahtuu varaukseen siirtoja, jotta sitten tehdään jonkinlainen toimintasuunnitelma, mutta ohjelma näyttää siltä, että se on tehoton, koska muutenhan me emme aina joutuisi törmämään uudestaan näihin samoihin ongelmiin. Odotan vastausta, niin olkaa hyvä, rouva komission jäsen. Thank you very much. On um, legătură cu întrebarea domnului... Kiitokset niin paljon eh, edustaja Pirinskin kysymys, joka liittyi alueellisiin ohjelmiin, niin me voisimme tehdä eh, enemmän näiden ohjelmien suhteen. Voisimme maksimoida niiden vaikutuksen, erityisesti rajat ylittävät hankkeet ja sitten nämä community-led local development initiatives, nämä yhteisöstä lähtevät hankkeet, ne ovat erittäin tärkeitä Erityisesti uudessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa tilanteessa voisimme hyödyttää niitä, niillä voisi olla suurempi vaikutus. Tämä olen samaa mieltä kanssanne tästä asiasta. Sitten rahoitusvälineet. Haluan vakuuttaa teille, että rahoitusvälineet ovat meille prioriteetti. Te tiedätte, että Junckerin komissio haluaa kaksinkertaista rahoitusvälineiden käytön seuraavalla ohjelmakaudella. Jo tällä ohjelmakaudella eh, maksujen määrä edunsaajille on noussut, mitä tulee rahoitusvälineiden käyttöön, ja se on ollut uusi asia kaudella 2007-2013. On tarvittu tällainen oppimiskausi, että e, hallinnointiviranomaiset ovat voineet oppia näiden käytön. Mm, ja uudet puitteet seuraavalle ohjelmakaudelle niissä halutaan ottaa oppia niistä ongelmista, jotka tunnistettiin edellisellä ohjelmakaudella. Muutamia esimerkkejä mainitakseni jäsenvaltioiden täytyy nyt esimerkiksi arvioida, mitkä ovat markkinoiden tarpeet, tämä on eksanteehto. ja sitten ei tarvitse jakaa näitä rahoitusvälineitä, ne voidaan ottaa käyttöön perustuen tilanteeseen paikan päällä. Meillä on erittäin hyvä suhde Euroopan investointipankkiin. Olemme allekirjoittaneet yhteistyömuistion, jossa on muun muassa erityisiä sääntöjä liittyen tarkastuksiin ja siihen, miten valvotaan rahoitusvälineitä, joita Euroopan investointihallinnoi suoraan tämä muistikirjassa, tässä muistiossa luotiin ulkoinen tarkastusyksikkö ja tämä on delegoiduissa säädöksissä otettu huomioon ohjelmakaudella 2014-2020. Sitten nämä yksityiset kohtaiset tiedot per valtio. Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää näitä rahoitusvälineitä paremmin. Sitten tiedot liittyen Italiaan. Italia on toisiksi suurin eurooppalaisten mm, rahastojen hyödyntäjä ja minä henkilökohtaisesti olen vierailut kaksi kertaa e, Etelä-Italiassa, koska meillä on siellä ollut näitä ongelmia operatiivisten ohjelmien päättämisessä viimeinen tällainen operatiivinen ohjelma oli kampanjan alueella. Oli tällainen, oli myöhästyminen. Tämä ei liittynyt komissioon eikä vaan siihen, että siellä järjestettiin paikallisvaalit ja sen takia ohjelman täytäntöönpano keskeytyi. Meillä on ollut keskustelu erityisesti Italian kanssa, koska suurimmat riskit Italiassa ovat Kalabrian, Sisilian, Kampanjan alueella eli Etelä-Italiassa. Ja me olemme lisänneet tukeamme siellä, jotta jäsenvaltiot voisivat hyvin saada päätökseen vuoden 2007-2013 hankkeet. näytti mahdottomalta, että hyväksytään joitakin hankkeita, jotka liittyvät infrastruktuuriin hankkeisiin kampanjassa ja Kalabriassa. Kuitenkin viranomaiset ovat viime vuonna todella ryhtyneet ponnisteluun, jotta nämä lykkäykset saataisiin kirittyä kiinni. Ja tämä voi sanoa kaikkien jäsenvaltioiden suhteen. Jos ohjelmat käynnistyvät myöhässä, niin sitten on erittäin vaikea kirjaa tämä tämä aika kiinni kauden lopussa. Näin kävi tällä ohjelmakaudella, edellisellä ohjelmakaudella, ja monet jäsenvaltiot koska ne eivät ole vielä nimittäneet lupaviranomaisia ja tarkastus- ja hallinnointiviranomaisia, niin sitten vaarana on se, että seuraavan ohjelmakauden täytäntöönpanoaika äh, joudutaan pidentämään, on hyvin vaikea äh, saattaa ohjelmia päätökseen ajassa äh, oikea-aikaisesti. Yksinkertaistamisen täytyy kulkea käsi kädessä valvonnan kanssa. Olen kyllä puhunut mielestäni tästä asiasta nyt jo tarpeeksi, joten en aio siihen enää puuttua. Ja, vielen Dank, Herr Balko. Kiitos. Herra Balko der zum, gleich zum Abschluss. Dankeschön. Thank you. Uh, short answer uh... Kiitoksia. Tämä teidän kysymyksenne. Puhuin puheessani näistä suosituksista ja erittäin lyhyestä julistuksesta jota on sitten tässä meidän suositustamme koko luettelossa selvitetty enemmän kohdassa seitsemän. Valvontajärjestelmän vahvistamisen avulla tarjotaan näin erityistä tietoa tilintarkastuksen toiminnasta, erityisesti kun halutaan varmistaa se, miten tarkasti tämä vuositarkastus on sujunut. Ja toinen selvitys on se, että varmistetaan, että kaikki viranomaiset ovat mukana tässä operaatiossa ja otetaan huomioon julkisen äh, tarjouskilpailun ja valtion tuen säännöt. Ja viimeinen kohta koskee sitä, että vaaditaan tilintarkastusviranomaisia vahvistamaan tietojen oikeudellisuus nimittäin jokaista operatiivista ohjelmaa varten omaa tarkastajansa. Tämä sitten kun puhutaan käyttöasteesta, niin onko tuo alkoitujen varojen määrä liian korkea. Se on yhä poliittisempi kysymys. Meidän näkemyksemme on se, että jos säännönmukaisuus ja laillisuus ja tuloksellisuus, kuten myöskin hankkeen valmistelu, valinta ja arvio toimivat niin kuin pitää, niin varo- varat, jotka pitää hyödyntää, sen ei pitäisi olla mikään ongelma. Käyttöaste on tietysti toinen ongelma, jota heijastelemme tässä erityiskertomuksessa. Niin kiitoksia. Zum Abschluss die Berichterstatterin. Ja lopuksi vereesittelijä. Thank you very much. Uh, thanks to all for... Kiitoksia. Ai, komissari vielä. Thank you, I thought that uh, you... Kiitoksia, niin ajattelin, että annatte minulle mahdollisuuden kiittää teitä puheenjohtaja tästä kysymyksestä, niin haluaisin myös tehdä selväksi sen, että puheenjohtaja on valmistellut tämän en minä komissaarin asemassa. Jotkut ohjelmat tai ohjelmaosiot, joihin aluepääosastolla ei ollut riittävää tietoa sen suhteen, että kustannukset, jotka meille oli esitetty, olivat sataprosenttisesti oikeat, niin ne pitäisi maksaa takaisin. Mutta me, tietysti meillä on herra Defakin täällä paikalla, joka voi paljon yksityiskohtaisemmin kertoa vastauksena tähän teidän kysymykseenne. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Minusta meidän täytyy se käsitellä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitos, Rova komission jäsen. Me sallimme itsellemme, että vielä kirjallisesti käsittelemme asiaa sekä teidän että meidän kanssa. Älkää olko huolissanne, kyllä tulemme selvittämään tämän asian. Kiitos. Very much. Yeah, I just... No, no worries. Niin, Niin, siis ei tässä nyt mitään huolta sen kummemmin ole. Öö, haluaisin kyllä saada hieman lisätietoa näistä maakohtaisista suosituksista, siitä millä tavalla aluepääosasto oli mukana ähm, tässä. Ja halusin tietää myös teidän näkemyksenne siitä, mikä siis on tilintarkastustuomioistuimen näkemys siitä, että uudet kumppanuussopimukset eivät riittävästi heijastele EU 2020 tavoitteita. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä suhteessa ja kirjallisenakin on okei. Okay. Tietysti täytyy sitten mennä syvemmin tähän valtiotukikysymyksiin, siihen liittyviin virheisiin julkisen hankinnan, hankinnan virheisiin. Haluaisin tietää myös, mitä tehdään näiden erittäin korkeiden, edelleenkin korkeiden numeroiden kanssa jäsenvaltioissa, jotka eivät täytä näitä etukäteisvaatimuksia. 12 sellaista on, jotka eivät täytä etukäteisvaatimuksia, eli haluaisimme kuulla teiltä, mikä teidän näkemyksenne tästä on. Ja kun mainitsitte investointipankin aiemmin, voisittekohan lähettää meille tuon ö, yhteisymmärrysmuistion investointipankin kanssa? Ja viimeinen kysymys. Se meni kyllä ihan ohi. Ja tämä on ehkä joku peli kaikille, jotka täällä ovat paikalla. Näin matalan käyttöaste joissakin maissa. Se on edelleenkin huolestuttavaa ja Joissakin maissa viitataan neljä jäsenvaltioon, joilla on vielä sitoumuksia jäljellä, jotka edustavat yli 50 prosenttia niiden yleisistä valtion menoista. Jos haluatte katsoa, mitä maata tässä on teidän maanne, komissaari minun, tilintarkastustuomioistuimen edustaja maa, kuten myöskin äh, aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan oma maa. Eli Siksi halusin mennä näihin vähän vielä syvällisemmin. Kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia tietojen määrästä ja laadusta. Kiitoksia myös tilintarkastustuomioistuimelle erittäin hyvistä suosituksista. Ja kiitän myös kaikki aluekehitysvaliokunnan jäseniä siitä, että tekevät me kanssamme yhteistyötä. Ja ilahtuneena tulen kokoukseenne sitten tammikuussa. Hyvää yhteistyötä siis, kiitoksia siitä. Kiitos Rova komission jäsen, kiitos teidän tiimillenne ja asiantuntijoiden kiista siitä, onko komissio, voiko se yksin muuttaa asetusta, josta on tehty päätös yhteispäätösmenettelyssä, että sanoitte, että komission oikeusyksikkö olisi saanut tähän asiantuntijoiden lausunnon. Olisi mukavaa, jos olisimme tutustua tähän lausuntoon jossakin vaiheessa. Me joka tapauksessa pidämme meidän yhteyttä ja kiitoksia vastauksista. Ja jatkamme nyt esitystä mukaan. Meillä on vuorossa lausunto, joka koskee Krim-valiokuntaa. Tässä on edustaja Pitva ja olkaa. Pyydän kiittää siitä, että sallitte muuttaa tätä kohtaa ja siirtää sitä jo aiemmin. Przewodnicząca. <clears throat> Zjawisko zorganizowanej korupcji Kiitoksia Tämä rahanpesun ja järjestäytyneiden rikollisuuteen liittyvä ilmiö uhkaa Euroopan kansalaisten perusoikeuksia saada nauttia oikeusvaltiosta. Se lisää korruptiota ja se on ongelma miltei kaikille EU-maille. Useat tutkimukset osoittavat, että EU-kansalaisten luottamus omiin hallituksiinsa ja EU-toimielimiin sen suhteen, että kykenevätkö nämä torjumaan korruptiota, on erittäin matalalla. 76 prosenttia EUn kansalaisista on sitä mieltä, että korruptio on selkeästi läsnä heidän maissaan. Ja 23 prosenttia sitä mieltä, että heidän hallituksensa taistelee tehokkaasti korruptiota vastaan. Korruptiotorjuntakertomus vuodelta 2014 toteaa, että korruptio maksaa meille 120 miljoonaa euroa vuodessa. Ja valitettavasti tätä lukua ei saada laskemaan, jollei muutoksia tehdä. Tarvitsemme poliittista tahtoa korruption torjumiseen. Artikla 67 puhuu EUn sitoumuksesta tarjota korkean tason turvallisuus ja korruptiotorjunta. Artikla 83 puolestaan toteaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat asettaa vähimmäissäännökset rikoksille ja vakaville rikoksille, jotka liittyvät rajoja ylittävään rikolliseen toimintaan, kuten esimerkiksi setelien väärennykseen, rahanpesuun tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka liittyy talouspetoksiin. Lissabonin sopimuksessa säädetään, että EU täytyy toimia avoimella tavalla. Ainakin näin todetaan artiklassa 15. Perusoikeuskirja puolestaan ei myöskään vaikene tässä suhteessa. Järjestäytyneen rikollisuuden mittakaava on valtava. 14.3.2012 Euroopan, komis- Euroopan parlamentti asetti toimintaansa erityisvaliokunnan, joka käsitteli rahanpesua, järjestäytynyt järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten myöskin korruptiota. Se oli vastine näiden ilmiöiden jatkuvalle kasvulle jäsenvaltioissa ja sille, millä tavalla ne vaikuttavat kielteisesti kansalaistemme turvallisuuteen ja yritystemme turvallisuuteen. Erityisvaliokunnan perustaminen merkitsi myös sitä, että halusimme parantaa yhteistyötä laivalantoviranomaisten välillä. Ja tuo valiokunta järjesti 20 kokousta asiantuntijoiden kanssa, kokouksia, joissa oli yli 100 edustajaa eri EU-toimielimistä, YK, Maailmanpankki ja muut kansainväliset järjestöt olivat myös läsnä. Tiedemiehet, tuomarit ja kansalaisjärjestöjen edustajat osallistuivat myöskin näihin kokouksiin. Paljon analysoitiin ja periaatteessa oltiin sitä mieltä, että korruptio on maailmanlaajuinen ilmiö ja tarvitsemme todella yhteistä ponnistusta sen tyyppistä rikollisuutta torjuaksemme. Tarvitsemme myös ponnistustemme koordinointia. Kaiken tasoisessa lainvalvonnassa meidän täytyy myös mitata korruptiota paremmin, jotta voimme paremmin muokata standardinormeja jäsenvaltioissa ja näin parantaa yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Mittakaava on valtava ja meidän täytyy analysoida näitä kokemuksia, joita meillä on, jotta voisimme toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Edustaja Ferraron mietintö Libe-valiokunnasta Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin. Me emme ole riittävän tietoisia tästä ongelmasta yleisesti ottaen, mitään yhdenmukaisia säännöksiä ei ole rahanpesun ja korruption torjuntaan. Ja on aivan liian monta tapaa tehdä laittomasta rahasta laillista. Järjestäytyneessä rikollisuudessa toimijat mukautuvat erittäin nopeasti ja helposti muuttuviin olosuhteisiin. He ovat aina askelleen meitä edellä. Korruptio on taloudessa esillä oleva ilmiö. Ongelma onkin se, millä tavalla voidaan täytäntöönpanna juridisia säännöksiä. Pakko ei voi olla ainoa tapa toimia, vaan meidän täytyy toimia myös Ennaltaehkäisevästi täytyy valvoa tilannetta ja täytyy parantaa avoimuutta. Lisäksi on tärkeää se, että viedään eteenpäin oikeusvaltioperiaatetta. Toinen ongelma on säännösten puutos, puute anteeksi, todistansuojeluohjelmissa, sillä jos me emme kykene suojelemaan todistajia, he eivät myöskään ole valmiita tekemään yhteistyötä oikeusjärjestelmämme kanssa. Erittäin harvoissa EU-maissa on tällainen järjestelmä käytössä. Mitä sitten tämä, takavarikoidun rahan tai takavarikoidun varojen kanssa tulisi tehdä? Tarvitsemme erityistä hallinnointijärjestelmää näille varoille silloin, kun ne on takavarikoitu. On selkeä yhteys olemassa laittoman maahanmuuton ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. jätehuoltojärjestelmissä on paljon korruptiota, ja rikollisuutta, samoin julkisissa hankinnoissa. EU täytyy tehdä voitavansa, jotta se voisi tähän ongelmaan pureutua. Ja ainoa selkeä tapa on erittäin monimutkainen yhdenmukainen politiikka EU-tasolla. Siitä pitäisi tulla yksi poliittisista prioriteeteistamme. Päätöksentekijöiden täytyisi tehdä selväksi se, että meidän täytyy työskennellä yhdessä – Tarvitsemme sääntöjä ja säännöksiä, kuten myöskin normeja, joiden avulla voidaan torjua korruptiota. Ongelman täytyy pureutua sen alkujuurilla. Kiitos. Tänään käymme keskustelua, koska lausunnos on kesällä kokouksessa 23.2. vasta. Nyt kollega Kinisi. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti kollega Piteira hänen alustuksestaan tähän aiheeseen, joka liittyy korruption torjuntaan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan eh, Krim-valiokunnan töiden päätteeksi. Minua olen erityisen iloinen siitä, että voin osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun ja äh, siihen äh, ja tehtävään työhön, koska minut on nimetty varjoesittelijäksi, ei vain koska tämä liittyy henkilökohtaiseen äh, elämäni ja myöskin työhöni jo ennen parlamentin jäseneksi ryhtymistä, vaan koska olen varma siitä, että, tietoinen siitä, että järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption välillä on hyvin selkeä yhteys, samoin myöskin Euroopan unionin budjetin suojelun äh, välillä ja myöskin taloudellisen järjestelmän suojan tämä liittyy koko Euroopan unionissa. On erittäin tärkeää huomata, että julkiselle taloudelle on erittäin haitallista se, kun määrärahoja menee korruptioon. Kyse on julkisen sektorin, myöskin yksityisen sektorin rahasta ja korruptiosta tulleet mm, rahat ovat päälähde järjestäytyneelle rikollisuudelle. E, e, järjestäytynyt rikollisuus rikastuu mm, veronmaksajien kustannuksella. E, ja tämä tietenkin on suureksi haitaksi julkiselle taloudelle ja taloudelle yleensä. Ja syntyy ikään kuin tällainen harmaan talouden, piilotetun talouden alue, joka aiheuttaa suuria haittoja. Euroopan unionin rahoitukselle. Ja siksi on erittäin tärkeää ottaa lähtökohdaksi Krim-valiokunnan johtopäätökset, jotka löytyvät Euroopan parlamentin päätöslauselmasta 23. lokakuuta 2013, jotta voitaisiin löytää tehokkaampia välineitä, joilla voidaan torjua petoksia ja rajat ylittäviä rikoksia jotka haittavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden julkista taloutta ja myöskin Euroopan unionin budjettia, ja jotka syntyvät järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta. Kuten esittelijäkin sanoi, minäkin uskon, että on tärkeää esimerkiksi korostaa tässä vaiheessa, erityisesti kun ajatellaan korruption torjuntaa keskittyä ei pelkästään rangaistustoimiin, vaan myöskin hallinnollisiin toimiin, joilla voidaan ennaltaehkäistä. Esimerkiksi se, että julkishallinnon budjetit ovat avoimia, että rahoitusvirrat ovat seurattavissa, että valvotaan julkisia hankintoja jatkuvasti ja että suojellaan todistajia jotka, ja ilminantajia, jotka kertovat tällaista laittomasta toiminnasta. Lisäksi on tärkeää nopeasti toteuttaa komission ehdotus eh, liittyen eh, takarikkoon, määrärahojen takavarikkoon, jotka syntyvät laittomasta toiminnasta silloinkin, kun tuomiota ei ole vielä julistettu, kuten eh, komission neuvosto ovat huhtikuussa 2014 sanoneet. liittyen direktiivi 42-2014. Eräs toinen asia liittyy tähän kysymykseen. Nimittäin eurooppalainen syyttäjäviranomainen riippumatta siitä, millaiset toimivaltuudet syyteviranomaiselle annetaan, mutta se, että tällä hetkellä tilanne on se, että syyttäjävirasto saa tutkia Euroopan unionin budjettiin liittyviä taloudellisia haittoja. Minun mielestäni syyttäjän viraston pitäisi pystyä tutkimaan myös korruption ja järjestäytyneen rikollisuuteen liittyviä rikoksia, koska tällaiset rikokset ovat rajat ylittäviä ja ja ongelma on se, että usein tutkimukset ovat, keskittyvät vain yhden jäsenvaltion alueella. Tällä tavoin pystyttäisiin paremmin torjumaan tällaisia rikoksia. Tätä asiaa voitaisiin varmasti vielä syventää eh, entisestään, kun keskustelemme asiasta, voitaisiin luoda tällainen monimutkainen korruption vastainen politiikka. Eh, ja kiitän tässä esittelijää tästä hänen asiakirjastaan ja kovasti haluan tehdä yhteistyötä tämän asian parissa. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää, koska hän on varsin kattavan yleiskuvan asiasta antanut. Minä myöskin kuuntelin alustuksen live-valiokunnassa, jossa esittelijänä on kollegani Laura Ferrara, ja olisin iloinen, jos koko KONT-valiokunta voisi tehdä yhteistyötä, jotta tästä tekstistä saataisiin mahdollisimman hyvä ja voitaisiin nostaa esiin kaikki ongelmat, jotka liittyvät rajat jotka liittyvät järjestäytyneen rikollisuuteen, se erityisesti mm, vaivaa minun maatani, mutta monet eh, muutkin maatkin kärsivät tästä, koska tämä on rajat ylittävä ilmiö, eh, joka eh, kyllä näkyy kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Mitä tulee talousarvion valvontaan, niin keskittyisin enemmän EUn budjettiin. Se ei missään tapauksessa saisi rahoittaa järjestäytyntä rikollisuutta. Katsotaan eurooppalaisia rahastoja, katsotaan suurhankkeita, joita Euroopan investointipankki rahoittaa, katsotaan julkisia hankintoja, joissa järjestäytynyt rikollisuus on soluttautunut ja e, tuomiot eivät, tuomarit eivät Israeliassa esimerkiksi voi puuttua asiaan, koska tietyt yritykset mm, kuuluvat jonkun toisen valtion oikeudenkäyttöalueeseen, jossa järjestäytynyttä rikollisuutta ei e, mm, tunneta. Mm miten järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan rahoituksen avoimuudella. Jos pankit eivät ole mukana tässä mietinnössä eikä pankkeja aseteta vastuuseen siitä, että niiden täytyy avoimesti mm, käsitellä rahavirtoja ja mahdollisesti pitäisi olla myös rangaistuksia pankeille, jotka eivät ole riittävän avoimia. Me tiedämme että on erilaisia välineitä, joilla pystytään suojaamaan tulot, jotka tulevat järjestäytyneestä rikollisuudesta ja laittomasta toiminnasta. Eli jos haluamme torjua rikollisuutta, meidän täytyy olla avoimia rahavirtojen suhteen. Pankkien pitäisi olla ensimmäisiä tässä avoimuudessa, niiden pitäisi poistaa mm, tämä periaate, joka vielä monissa maissa on, jotka eivät ole hyväksyneet toimia ähm, pankkien avoimuuden lisäämiseksi. Eli Euroopassa pitäisi olla mahdollisuus äh, laittomien rahavirtojen tunnistamiseen Meillä oli tämä Falcharin lista, miten KBC esimerkiksi käsitteli näitä huumekartelin määrärahoja samoilla tavoin. Se voisi, voi käsitellä muun järjestäytyneen rikollisuuden määrärahoja. Äh, rahoja. Ähm. Sitten toinen asia liittyy satamiin ja tulleihin. Oli vähän aikaa sitten Hampurissa tämä valiokunnan matkalla ja Näemme siellä näitä suuria kontteja, jotka tulevat satamiin. Sinne tulee eh, tuhansia joka eh, päivä ja valvonta ei ole helppoa. Mm, Italiassa meillä on esimerkiksi Gioia Tauron eh, satama, siellä tehdään hyvin tiukkaa valvontaa, jotta voidaan suojella kansalaisia Euroopassa huumeiden, aseiden ja muun laittoman tavaran salakuljetukselta. Toisessa maissa tämä on ongelmallisempaa, koska ei ole tiukkaa lainsäädäntöä mafiaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Mm, muut asiat olettekin jo nostaneet esiin, esimerkiksi todistajien ilminantajien suojelu, se on erittäin tärkeä määrärahojen takavarikko. Olen luo, luottavainen sen suhteen, että pystymme tekemään yhteistyötä niin, että saamme aikaan tekstin, joka todella tuo lisäarvoa, jotta komissio todella ryhtyisi toimiin, että saadaan aikaan mekanismi, jonka avulla voitaisiin vihdoinkin olla tehokkaita järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelussa. Kiitos. Nyt minun pitää sanoa jotakin mukavaa Italiasta. Italia jäsenvaltiona tässä on esikuvallinen. Ajattelen sitä, miten peritään takaisin omaisuutta, jota ei ole oikeutussa saatu. Ajattelen kun tätä toimenpidepakettia, joka on tehokasta taistelussa järjestöntö rikollisuutta vastaan. Niin Italialta voi oppia paljon, joten on hyvä, että me käsittelemme tätäkin vielä, näitä parhaita käytänteitä Italiassa, näitä malleja. Ja tämä on myös asia, jota olemme käsitelleet aiemminkin, joten tästä voitaisiin jotain oppia. Olafin puolesta Rova Ulrich. Ja, dank, ähm... Kiitos puheenjohtaja. Komissionisti on yhtä mieltä siitä, että tämä on tärkeä asia. Järjestetty rikollisuus, korruptio. Komissio on jo hyväksynyt 2011 korruptiopaketin, jossa oli tällainen mekanismi arviointiin ja korruption torjuntaan kautta Euroopan unionin. Estelijä mainitsi, että Krim-valiokunta piti lukuisia kokouksia valmistellakseen päätöslauselmaansa ja myöskin komission jäsen äh, eräs osallistui tähän kokoukseen ja viittasi johonkin komission aloitteisiin, jotka olivat samansuuntaisia kuin valiokunnan mietintö. Ensinnäkin ehdotus eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta, joka täällä mainittiin. Tärkeää on, että tämä eurooppalainen syyttäjäviranomainen todella olisi tehokas ja toimisi riippumattomana niin, että saataisiin toivottu tulos. Toinen tärkeä hanke tässä yhteydessä on direktiivi taloudellisten etujen suojelemiseksi rikosoikeudellisen toimenpitein. Niin kuin tiedätte, Meillä on pieni tauko neuvotteluissa tällä hetkellä ja uskomme, että on hyvin tärkeää, että pääsemme asiassa eteenpäin, koska tällä direktiivillä voitaisiin määrittää Euroopan syyteviranomaisen toimivalta ja se, missä on vastuussa, että se vastuussa korruption tutkinnasta ja myöskin silloin, siis silloin kun on kysymys komission kannalta taloudellisten intressien loukkaamisesta. Sitten mitä tulee arvonlisäveroon, se on myös mainittu mietinnössä. Viime vuonna syntyi mietintö, joka koskee hallinnosta yhteistyötä arvonlisäveron alueella ja EUn muiden muita taloudellisia etuja. Tämä vedettiin pois. Tämä ehdotus vuodelta 2016 komissiossa Moskovissi on vuodelta 2016 luvannut toimintaohjelman – jolla parannetaan arvonlisäverotulon parempaa suojelua. Tulemme tutkimaan kaikki toimenpiteet, joilla voidaan tämä tavoite saavuttaa. Haluan vitata siihen, että meillä on tämä Herkyl-ohjelma, jonka kautta rahoitamme tulliyhteistyötä. Tämä liittyy nimenomaan tuvakansalakuljetuksen torjuntaan, joka on tärkeää järjestöntä rikollisuutta myöskin koulutusta jäsenvaltioiden viranomaisille ja yhteistyötä viranomaisten välillä, siis jotta tämä paranisi. Ja lopuksi ei suinkaan vähäisimpänä parlamentti ja neuvosto ovat syyskuussa 515 asetuksen hyväksyneet muutettuna, ja tämä varmasti tulee parantamaan yhteistyötä. Sitä toivomme. Kiitos. Lopuksi vielä esittelijä Rova Petari. pani przewodnicząca. Chciałam bardzo serdecznie podziękować państwu. Kiitoksia. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että olemme saaneet jakaa tämän tärkeän tiedon. Otan huomioon kaikki kommentit ja toivon, että saamme aikaiseksi lisäyhteistyötä, sillä mielestäni tämä aihe on meille kaikille erittäin tärkeä. Kiitos. Kiitos. Tähän asiaan tullaan vielä palaamaan 23. helmikuuta. Näin tulimmekin seuraavaan kohtaamislistalla, joka on erityiskertomus 15 2015 Euroopan tietysti uusiutuvan energian tukeminen Itä-Afrikassa, AKT-EU-energiavälineestä, energian välineestä. Esittelijä on Klaus Heinen Leene, joka saakin puheenvuoron heti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle erinomaista työasiakirjasta, jonka hän on äh, laatinut. Kuten täällä jo todettiin, se on siis AKT-EU-energia-alan välineestä. 2006-2013 jakso on se, jonka tietotuomioistuin tutki, joka siis jossa energia-alan välineet 1 ja 2, 258 äh, miljoonaa euroa on se summa, joka tässä on toteutettu. Nämä hankkeet, jotka tähän liittyvät, liittyvät ennen kaikkea uusiutuviin energioihin, 80 prosenttia myöskin hybridihankkeisiin, joissa on siis uusiutuvia ja fossiileja energiakanteja, siis 12 prosenttia myöskin yksittäin puhtaasti fossiilisia energialähteitä 3 prosenttia, ja tutkimme Keniaa, Madagaskaria, Mosambikia, Tansaniaa ja Sambia 106 miljardia euroa on siis kaiken kaikkiaan käyty hankkeisiin Itä-Afrikassa – Tätä kautta olemme keskittyneet tähän alueeseen ennen kaikkea siksi, että alhaisin energian äh, saatavuus on siellä. Meillä on 60 16 hanketta, jotka tutkittiin tällä alueella, ja kolme kysymystä oli ne, jotka olivat ensinnäkin niin sillä ensinnäkin, vastaako valinta äh, tavoitetta, onko hankkeita valvottu riittävästi, ja kolmanneksi, onko tavoitteet, joihin pyrittiin, myös todella saavutettu. Muutama kommentti. Ennen kaikkea komissio tekee kyllä hyvää työtä. Uusin energialähteiden saatavuutta on helpotettu, eli siis enemmän valoa kuin varjoa, mutta luonnollisesti myös hiukan varjoa. Hankkeita valittaessa noin neljäsosa hankkeista sai tukea, vaikkakin oli konseptioissa todettu ongelmia, kun näitä arvioitiin sisäisesti. Seurannassa oli paljon puutteita 5.16. tilanne oli se, että tehtiin raportteja eh, toteuttamisesta määräaikojen puitteissa ja komission olisi voinut eh, ryhtyä asianmukaisiin tukitoimiin tarvittaessa. Neljäsosa hankkeista ei saavuttanut eh, toivottuja tavoitteita, mikä on selitettävissä myös sillä, että kysymys ei välttämättä aina ole helposta ympäristöstä. Myönteisesti todettuna se merkitsee sitä, että 300 hankkeista, mikä on aika paljon, oli menestyksekkäitä. Tätä kautta on mahdollista, että todellakin kestävästi uusiutuvaa energiaa saadaan tätä kautta asianosaisten saataville. Tämä koskettaa siis kolmea Itä-Afrikan maata, Madagaskar, Tansania ja Sambia. Niiden osalta saattoi mennä paikan päällä tustumassa Eh, toteutukseen. Olin itse mukana Tansaniassa, jossa saatoin tutustua hankkeisiin Arushan alueella, ja minun henkilökohtainen kokonaisvaikutelmani oli hyvä. Kansallisjärjestöt paikan päällä panevat suurella panoksella toimeen hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, yhteistyössä paikallisväestön kanssa usein vaikeuksiin, mutta yleensä kuitenkin nämä on hyväksytty, otettu vastaan hyvin hallitusten edustajien kanssa saatoimme myöskin keskustella Dar es Salaamissa pääkaupungissa ja uusiutuvat energiat ennen kaikkea Tansaniassa tulevat merkitsemään sitä, että voidaan katsoa, mitä merkitystä on kaasulöydöillä, jotka ovat rannikolla. Mahdollisuudella tämä liittyy siis tähän energiaa, miksiin, koska silloin nousee esille suuret mahdollisuudet, reservit fossiilista polttoaineita, mikä johtaa siihen, että politiikka unohtaa uusiutuvat energialähteet, mutta keskustelussa minulle syntyy sellainen vaikutelma, että ainakin hallinnon ja hallituksen toisessa, toisessa rivissä oli jo vält- tarvittavaa tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä. Olemme antaneet kolme suositusta tilintostuomioistumena, ja nämä ovat seurausta havainnoista. Ensinnäkin hankkeen pitää valita tiukemmin, pitää paremmin valvoa hankkeita ja pitää vahvistaa kestävyyttä. Yksityiskohdat näistä suosituksista ovat löydettävissä eh, tilastustumistuimen työasiakirjasta ja viittaan siihen tässä mielelläni. Komissio on hyväksynyt kaikki kolme suositusta. Luonani on täällä myöskin herra Lukatelli, joka on tilastustumisessa yksikön päällikkö, joka vastaa näistä asioista. Hän voi vastata kysymyksiin, vastaamme mielellämme eri kysymyksiin, jos niitä nousee esille. Kiitoksia. Kiitoksia. Esittelijä on herra Javor Benedek. Thank you, chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun on ollut suuri kunnia saada työskennellä uusiutuvien energialähteitä käsittelevän asiakirjan parissa. Ja tämä tekee myöskin muutenkin tästä päivän keskustelusta aivan oikea-aikaisen. Haluaisin myös kiittää teitä, edustaja Lene, joka oli tämän erityiskertomuksen tarkastaja ja tilintarkastustuomioistuin ja varsinkin Leila Leene ovat tehneet aivan erinomaista työtä. Afrikalla on valtava potentiaali uusiutuvan energialähteiden suhteen ja en usko, että tämä on pelkästään afrikkalaisten valtioiden intressissä käyttää yhä enemmän uusiutuvaa energialähteenä koska se on yksi kaikkein tärkeimmistä neuvotteluaiheista, joita nyt tällä hetkellä käydään Pariisissa. Sen lisäksi eurooppalaisten jäsenvaltioiden intresseissä on toimia näin, koska voimme olla mukana auttamassa afrikkalaisia valtioita, kun ne pyrkivät lieventämään kasvihuonekaasuilmiötä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä, mikä on tietysti meidän kaikkein tärkein kestävän, kestävä tavoite, johon Pariisissa nytkin näinä päivinä pyritään pääsemään. Kuten jo mainittiin, erityiskertomus keskittyy erityisiin hankkeisiin Itä-Afrikassa, Keniassa, Madagaskarilla ja muutamassa muussa maassa – 175 miljoonaa euroa on ollut tämä summa, jolla hanketta rahoitus, on tietysti aika paljon ja sitä voidaan pitää tällaisena ikään kuin pilottihankkeena tuleville rahoitusponnisteluillemme kehitysmaissa. Ja siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että toimitaan näin ja katsotaan, mitkä ovat meidän hankkeidemme lopputulokset Afrikassa, jotta voisimme suunnitella paremmin ja paremmin täytäntöönpanna myös muita hankkeita. Ei pelkästään Afrikassa, vaan myös jossain muissa valtioissa. Luvut näette tuosta kertomuksesta ja tästä tekstistämme, jota me olemme tuottaneet kontvaliokunnassa joten en nyt tässä liian yksityiskohtaisesti mene käsittelemään niitä, minkälaisia hankkeita pieniä sähkötuotantohankkeita, yhteenliittämishankkeita, energiajakelua, energiajärjestelmien hallinnointia ja niin edelleen. Kuten nyt todettiin, tärkeää oli se, että vaikka Hankkeiden lopputulos hyvin pitkälti olikin toiveikas ja uskomme, että tästä voi olla hyötyä eri yhteisöille ja valtioille, kun ne siirtyvät kohti vihreämpiä energiajärjestelmiä, niin edelleen on joitakin puutteita. Lisäksi on tärkeitä oppitunteja, joita voidaan saada siitä, millä tavalla paremmin suunnitella ja viedä päätökseen tämänkaltaisia hankkeita. Ensinnäkin suunnittelun parantaminen, alustavat toteutettavuusanalyysit, jotka pohjautuvat tarkkoihin analyyseihin. Joskus kokemuksena oli se, että suunnitelmat eivät olleet riittävän hyviä. Ne ikään kuin olivat toiveajattelua sen sijaan, että ne olisivat sisältäneet hyvin suunniteltuja ja kehitettyjä hankkeita se on tärkeää keskittyä siihen, että varmistetaan politiikan johdonmukaisuus, yhteiskunnallinen ja taloudellinen kestävyys pitäisi ottaa paremmin huomioon, kuten myöskin tehokkuus ja näiden hankkeiden näkyvyys kyseisillä alueilla. Kolmas kohta koskee sitä, että meidän tulisi paremmin integroida nämä hankkeet paikallisyhteisöihin. On erittäin tärkeää, että näitä teknisiä hankkeita ei lähetetä vain afrikaisiin maihin, vaan ottaa mukaan afrikkalaiset näihin suunnitteluihin ja niiden toteuttamiseen, koska näin varmistaudutaan siitä, että meillä on olemassa pitkän aikavälin kestävyys ja paikallisyhteisöt ovat enemmän mukana tässä. Tämän lisäksi hankkeiden tulisi ottaa huomioon paremmin paikallisyhteisöjen oikeudet. Joskus huonot kehityshankkeet voivat saada aikaiseksi enemmän tuhoa kuin mitä niistä on hyötyä paikallisyhteisöissä. saattaa olla, että uusiutuvia energialähteitä saadaan enemmän käyttöön, mutta jos lopputuloksena on se, että tilanne ei ole hyvä paikallisyhteisölle, niin on kyllä kyseenalaista, onko, oikein, onko toimittu oikein vai ei. Ja neljäs viimeinen kohta koskee tiukkaa seurantaa siinä tapauksessa, että syntyy mahdollista väärinkäyttöä tai epäsäännönmukaisuutta ja tietysti kaikkein tärkeintä on valita oikea hanke ja on tärkeää seurata sitä, millä tavalla ne täytäntöön pannaan ja onko väärinkäytöksiä tai epäsäännönmukaisuuksia. Jos on, niin täytyy tarkastaa ne huolella, sillä jos meillä on liian monimutkaisia byrokraattisia hankkeita, joita pyrimme viemään läpi, niin Tietysti myös korruptio saattaa vaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja meidän täytyy valvoa sitä tiukasti. Eli sitä, millä tavalla eurooppalaisten veronmaksajien rahoja on näissä hankkeissa käytetty. Kiitoksia siis vielä kerran tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Kiitokset herra Lehnelle. Ja varmasti olemme kaikki samaa mieltä nyt sitten tässä näistä lopputuloksista. Toivon, että se mitä olemme nyt tuottaneet on lopputulos, jonka kontvalikunta voi myös hyväksyä. Vielen Dank. Auf der Rednerliste steht. Kiitos. Nyt Enskaja. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich äh, übernehme. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen tässä Miroslav Pohokan äh, tilalla. Hän on varjoesittelijä, ei voi olla täällä tänään, mutta hän kirjoitti minulle muutaman asian tähän paperille. Minä nyt vain luen nämä niin, että ryhmämme kanta käy ilmi. Me toivotamme tervetulleeksi tämä AGP EU-energiavälineen, koska tällä tavoin pääsy energiaan otetaan huomioon EUn e, kehityspolitiikassa ensimmäistä kertaa kunnollisella tavalla. Me toivotan tervetulleeksi tämän lähestymistavan, koska pidämme pääsyä sopiviin ja Ähm, ja äh, sopivan hintaisiin energiapalveluihin erittäin tärkeitä köyhyyden torjumisessa. Tämä on tärkeää erityisesti kun keskustellaan siitä, miten voitaisiin lisätä äh, puhtaan energian hankkeita kehitysmaissa ja tämä liittyy myös uusiin ilmastonmuutossopimuksiin suuri osa hankkeista on sellaisia, että niitä voidaan pitää menestyksekkäinä. Haluaisin korostaa myös sitä, että nämä hankkeet on toteutettu vaikeissa olosuhteissa ja siksi mielestämme on hyvä mainita, että kolme neljäsosaa näistä arvioistuista hankkeista menestyksekkäästi pantiin täytäntöön, niin ne olivat kestäviä, vaikka paikallinen kapasiteetti ei ollutkaan riittävä. Vaikka neljäsosassa hankkeesta oli erilaisia puutteita, voidaan kuitenkin olla sitä mieltä, että AKP EU-energiaväline on varsin menestyksekäs. Olemme myös iloisia siitä, että edistystä on tapahtunut toisessa vaiheessa. Meillä on tämmöinen nyt pakollinen edeltävä toteutettavuusanalyysi. Kolme asiaa, joita kuitenkin tarkasteltava. Ensinnäkin tätä valintaprosessia on vahvistettava voimakkaasti. Ei voida antaa rahoitusta hankkeelle, joita on pidetty riittämättöminä suunnittelun ja tavoitteiden suhteen tai täytäntöönpanosuunnittelu on puutteellista. Tämä kertomus näyttää myös, että Sijoiden rooli on erittäin tärkeä tässä prosessissa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten heidät valitaan ja ovatko he päteviä työhönsä, jos haluamme välttää äh, virheet ja epäsäännönmukaisuudet tulevaisuudessa. Toinen tärkeä asia on hankkeiden täytäntöönpanon valvonta, joka näyttää olevan puutteellista monissa tapauksissa. Äh, Vierailut paikan päällä pitäisi olla säännöllisempiä. Lisäksi voitaisiin vahvistaa valvontaprosessia ottamalla paikallisyhteisö ja kansalaisjärjestöt enemmän mukaan. Siksi esittelijän ehdotukset työasiakirjassa ovat tervetulleita. Ja lopuksi on tärkeää huomauttaa, että No, kun tämä tarkistus tehtiin, vain vähän yli 50 prosenttia määrärahoista oli ähm, äh, maksettu. Tämä ei ole se äh, kysymys, joka on nostettu esiin tässä kertomuksessa, mutta meidän pitäisi äh, ehkä hiukan olla huolissamme siitä. Yleisesti ottaen kuitenkin väline toimii varsin hyvin ja tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin parannuksilla monet puutteet voidaan korjata. Kiitoksia. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei ole. No sitten TFK pääosastosta Rudi Schauser saa puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää hyvin myönteisestä arvioista tämän ohjelman suhteen on. Harvinaista, että täällä kuulee näin paljon myönteistä, siksipä tämä on musiikkia korvillemme. Kiitoksia siitä. Mutta me itsekin olemme sitä mieltä, että tämä on ollut erittäin menestyksekäs ohjelma ja ohjelma kauden aikana olemme jo yrittäneet parantaa ohjelmaa, joten voimme todella hyväksyä tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja tulemme jatkossakin panemaan niitä täytäntöön mahdollisimman hyvällä tavalla. Meillä on nyt jo toisessa hankejulkaisussa mm, mahdollisuus ottaa toteutettavuustutkimuksia käyttöön, niin nyt meillä on järjestelmällinen kaikkien hankkeiden valvonta niin, että pystymme joka välissä – reagoimaan. Ja vielä muutama kommentti, koska tämä nyt on menestyksekäs ohjelma jo ensimmäisen kahden äm, tarjouskilpailun kohdalla onnistuimme saavuttamaan noin 15 miljoonaa ihmistä. Tämän tarkoittaa nimittäin sitä, että 20 eurolla per henkilö pystyimme huomattavasti parantamaan elinolosuhteita. Ihmiset saivat pääsyn Mm, energian pariin. Tämä onnistuu ainoastaan uusiutuvilla energiamuodoilla ja siksi olemme erittäin iloisia siitä, että suurin osa näistä energiamuodoista oli uusiutuvia. Eh, herra Leenehän puhui siitä, että jotkut näistä maista käyttävät myös fossiilisia polttoaineita. Olisi paljon kalliimpaa mm, Tansanian kaltaisen maan väestölle esimerkiksi kaasulla ja erilaisilla verkostoilla tuoda tarpeeksi energiaa vaan kuin tällaisilla hajautetuilla energiamuodoilla. Äh, haluaisin tähän vielä sanota, sanoa sen, että johtopäätös, jonka itse teimme näistä hankkeista, mahdollisti sen, että pystymme avaamaan kolmannen hanke, jossa oman äh, yhteisrahoitusosuutemme saatoimme laskea, eli hankkeiden toteuttajat investoivat enemmän ja me vähemmän. Ja tänään Pariisissa äh, käynnistämme neljännen vaiheen, jonka nimi on Electrify, johon myös yksityisyritykset voivat osallistua. Ja yhteisrahoitusosuus äh, voi olla jopa vain 10 prosenttia, joten silloin saamme ähm, kymmenkertaisen vipuvaikutuksen, joten tässä yritimme järjestelmää parentaa niin, että pitkän aikavälin tavoitteemme lähentyisi, että mahdollisimman monet ihmiset ja kotitaloudet saisivat käyttöönsä uusiutuvia energiamuotoja Afrikassa, joten tulemme tekemään parhaamme, jotta esittelijän ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset toteutetaan työssämme. Kiitoksia. Kiitos. Haluaako tilintarkastustuomioistuin vielä käyttää puheenvuoron, herra Liene? Ganz schnell Aivan nopeasti. Minusta tämä on mielenkiintoinen kertomus, koska se tulee, kuten esittelijä totesi juuri nyt, kun käydään keskustelua ilmastohuippukokouksessa, ja se tuli sovivasti myöskin, ajattelen, Maltalla pidettyä Afrikan huippukokousta, ja Siinä mielessä kaikki aiheet ovat ajankohtaisia, omat näkemykseni, omat kokemukseni näiltä tekemältäni käynniltä olivat samantyyppisiä kuin ne vaikutelmat, joista täällä juuri saamme kuulla. Käytännössä vain uusiutuva energia on ratkaisu ongelmiin ja melko pienillä investoinnilla saadaan suuri vaikutus olin tässä aika varovainen, kun puhun siis vaihtoehdosta fossiiliselle energialle, fossiiliselle energialle koska on olemassa tämän akuutti vaara siitä, että jotkut henkilöt, kun löytyy suuria öljy- tai kaasuvarantoja, silloin nähdään dollareita ja unohtuu kaikki muu, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että näin ei olisi. Euroopan politiikan kannalta on oltava kuitenkin valppaana, koska tästä ei ole apua täällä Afrikassa sijaitsevastikin rahan liikkumista johonkin pääkaupunkeihin ja Sveitsin pankkeihin, mutta siitä olisi hyötyä kuitenkaan paikallisille asukkaille, joten minun mielestäni näin onkin ja arviot ovat oikeutettuja todeta, että tällä näillä ohjelmilla, näillä vaihtoehtoisilla ja uusiutuvilla energioilla on järkeviä näkymiä – jolla voidaan kestävästi kohentaa äh, olosuhteet, mitä herra Gaia sanoi. Siinkään halua lisätä mitään. Haluan kiittää välitetystä puheenvuorosta. Kiitokset. Ei muuta kommentteja. Ja esittelijä lopuksi. Yeah, thank you. Just two sentences. Kiitoksia. Niin, Muutama virke vain. Valitan, että saksan taitoni on niin heikko, että ne voi tähän hienoon saksankielisen keskusteluun osallistua komissio- ja tilintarkastustoimiston välillä. Haluan kiittää varjoesittelijöitä lausun näkemyksestä ja tietysti se pyritään tänne sisältöön mahdollisimman pitkälti, eli en, en usko, että siihen on mitään lisättävää. Ja haluaisin vain todeta, että ilahtuneena voin todeta, että ohjelmaa jatketaan seuraavalla kierroksella. Minun mielestäni tässä on hyvä malli ja nähdään se, millä tavalla tehokkaasti voidaan käyttää eurooppaisia varoja. Ja millä tavalla myös tämä energiasiirto onnistuu, energiaköyhyyden torjuminen ja energian, mahdollisuus käyttää energiaa kun otetaan huomioon kaikki ongelmat ja puutteet ohjelmassa, niin vihdoinkin meillä on nyt ainakin menestyksenne ohjelma. Ja jos voimme oppia kokemuksistamme, niin tästä voi tulla todellinen malli myös tulevalle toiminnalle. Niin Kiitoksia. Ja, Dank, Kiitos. Tämä on nyt varmastikin joulurauhan vaikutusta, että tämä on tällaista. Näin tämä asian kohta on saatettu päätökseen. Kiitos. Jatkamme viimeistä edellisellä kohdalla, nimittäin kertomuksella valiokunnan matkasta Kreikkaan. Kerron lyhyesti tästä teille. Haluaisin viitata asiakirjaan teidän kansioissanne, siis tällä matkakertomuksemme lainausmerkeissä. Se on tärkeää Kreikalle ja EUn budjetille. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka olivat mukana matkalla, mutta myös kumpaakin parlamentistaarista neuvonantajaa, jotka olivat organisoimassa matkan tästä Task Forcein hankelistasta, 18 hankkeen listasta me valitsimme seitsemän hanketta, neljä seitsemästä, joita komissio on luonnehtinut sellaisiksi, että ne ovat vaarassa epäonnistua. Kaksi hanketta valittiin listasta, joka komission listan mukaan olivat sellaisia, että ne vaativat lisätoimia. Ja yhden hankkeen, jossa toimivat oli normaalia. Toimivat oli normaalia. Kaiken kaikkiaan hankkeita, joita katsoimme, olemme matkustelleet ristirastiin Kreikkaa, 1,08 miljardia oli hänen siis kokonaissuuruus. Nyt tulen sitten näihin hankkeisiin, jotka ovat riskis, riskihankkeita. Thessalonikin metro ja sen laajentaminen noin 380 miljardi, miljoonaa euroa. Kaalajärven eh, pelastaminen noin 80 miljoonaa euroa. Ja maarekisteri noin 41 miljoonaa euroa ja kansallinen euro äh, kofinansiert. Väestörekisteri. Siis ne ovat hankkeet, joissa liittyy riskejä. Sitten ovat nämä hankkeet, joissa on viivästymistä. Moottoritie, anteeksi, Tohtoria on Domokos ja sähköinen lippujärjestelmä Attikassa. Normaalisti komission mukaan on tämä Xiniala Trikalan moottoritie, e 69 moottoritie, jos kokonaisbudjetti on joka oli 500 miljoonaa euroa. Mitä me saatamme todeta? Saatamme todeta, että että maan keskittäminen hallinnon keskittäminen on yksi suurimpia ongelmia, koska omistajuus paikan päällä sitä puuttuu. Ja sitten siksi olisikin syytä pohtia sitä, olisiko aika, että paka, alueelliset paikalliset, paikalliset, paikalliset viranomaiset enemmän kantaisivat vastuuta, jotta hankkeet toteutuisivat hyvin. Olemme todenneet, että paikan päällä on jopa etäisyyden ottoa silloin, kun on kysymys suurista infrastruktuurihankkeista – ja tämä on se asia, joka ei ole hyväksyttävää. Ja sitten, jos kaikki jarrut ovat missä vain voivat, silloin voidaan nähdä, että paikapäivä todellakaan ei ole mitään rajoja luovuudelle. Suurissa hankkeissa, niistä tässä lähes tukoon pelkästään on kysymys, kun on suuria hankkeita, silloin usein eletään vain toiveiden mukaisesti, eikä hankkeita suunnitella realistisesti. Saatamme todeta, että arkeologiaa usein syytetään siitä, että tulee viivästymistä, arkeologisia löytöjä. Tämä ei ole mikään uusi ongelma Kreikassa. Olisi ehkä yhdessä päätettävä, mitä tehdään, jos tehdään arkeologisia löytöjä, koska sitä tapahtuu aina. Se, että se johtaa siihen, että hankkeen viivästyvät vuosia tämän vuoksi ja veromaksajat maksavat tämän, ei ole hyväksyttävää. Siksi olisi syytä katsoa, että Kreikan viranomaiset tekisivät asianmukaisia päätöksiä. Olemme nähneet, että on yksi ongelma, joka liittyy maan lunastamiseen. Jos meillä on moottoritie, josta on rakennettu 55 kilometriä, niin jota ei voida käyttää, koska moottoritielle ei voida ajaa muualta, eikä se pääse pois. Ja siksi, että ole voitu tehdä tähän liittyviä maatöitä. Ja tämä on varmastikin suuri ongelma, joka liittyy maan hankintaan ja maan lunastamiseen. Tämä on sellainen asia, joka varmastikin tulee edelleen olemaan esillä. Tätä ei voida hyväksiä, että tällaistakin tällaista voida tehdä päätöksiä, jotka ovat veronmaksajia. Totta kai poliittinen on vaikea ja se on johtanut myös siihen, että veronmaksaja joutuu kantamaan kustannukset monista viivästymisistä. On ollut hankkeita, joilla ei ole kuukausin ollut johtoa paikan päälle, joka olisi voinut tehdä päätöksiä. Ja tämäkin on johtanut moniin viivästymisiin. Jokainen hallituksen muutos aiheuttaa uusia viivästymisiä, joten epävakaus hankkeissa ei saisi ole hyväksyttävää. Miksi hallitusten vaihtoissa pitää vaihtaa myöskin projektipäälliköitä. Tämä on jotakin, mitä ei voida ymmärtää. Ja minusta tämä on todella ikävä viesti, että tämäkin on sellainen ongelma, joka edellyttäisi komissiolta asianmukaista valvontaa. Olimme huolissamme, kun palasimme Kreikasta – koska näimme, että se oli erinäisiä investointiraunioita, jotka olivat tulossa, ja komission ajatellen siis näitä hankkeita, joissa on viivästymistä, siis nämä 52 hanketta, joissa on viivästymistä, joiden suuruus on 5,5 miljardia euroa. Näistä hankkeista haluamme saada yhteenvedon siitä, mitä niistä edelleen voidaan rahoittaa EUn rahoilla ja mitkä 14 vuoden jälkeen nyt joulukuun lopulla ovat siinä vaiheessa, että niille tulee loppu. Mitä, mitä tapahtuu näille hankkeille, joita ei sitten voida enää rahoittaa tästä eteenpäin? Ei tietenkään ole mikään hyvä ratkaisu sanoa, että, että näin tämä nyt sitten on. Ne jäävät valmistumattomiksi investoinneiksi. Näille hankkeillekin pitää löytää jokin ratkaisu, sitä me haluammekin. Olemme valmiita käymään keskustelua. Kysymys vain kuuluu, voidaanko mainita nämä yksittäiset hankkeet. Ei ole hyväksyttävää, että uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä käynnistetään taas uusia hankkeita niin, että seitsemän vuoden kuluttua ollaan taas samanlaisessa tilanteessa. Joten on myös selvää, että ei tule mitään, me emme voi tehdä mitään perustavanlaatuista ratkaisua, voimme tehdä yksittäistapauksissa ratkaisuja, mutta tarvitsisimme tietoja perustaksi, haluaisimme tietää, mitkä 52 hankkeesta vuoden lopulla ovat sellaisia, että niitä ei voida rahoittaa enää EUn taholta. Sitten 14 hanketta, jotka ovat uhanalaisia, niistäkin voidaan kysyä, mitä niille tapahtuu, keskeytetäänkö ne, emme tiedä. Ja sitten tämä Karlajärvi, jos se johtaisi siihen, että me luultavasti olisi rahoitettu maailman kallein ankkalampi. Kysymys on keinotekoisesta järvestä, joka on myrkyllinen siksi, että järvessä on liian vähän vettä. Siellä nyt ovat vain sorsat ja ankat, ja jos tämä toteutuu, niin edelleen siihen miljoonia olisi käytetty. Joten näihin 14 hankkeenkin osalta, joista komissio sanoi, että ne ovat uhanalaisia, me haluamme tietää, mitä niille tapahtuu. Niiden suuruus on kaiken kaikkiaan noin yksi miljardi. Tähän kuuluu myöskin tämä maarekisteri, eikä käy, että sitä ei kehitetä. Meillä oli paikan päällä myös sellainen vaikutelma, että eräät näistä hankkeista mutta jotka olisivat uhanalaisia, mutta paikan päällä ei nähdä, että olisivat mitenkään uhanalaisia, mutta voin vaan sanoa, että näinhän aina on Kreikassa. Ei voi luottaa siihen, että asia tehdään samalla tavoin Brysselissä ja paikan päällä. Ajatellen nimenomaan sitä, missä ongelmat ovat. Olisi tärkeää, että tässä maarekisterissä, jos hankkeen johtaja lähtee liikkeelle siitä, että vuonna 2021 hanke saadaan päätökseen – myös sinänsä se oli minusta hyvä uutinen, se, että saadaan, voidaan saada päätöksen silloin ja että ainakin olisi valoa tunnelin päässä, mutta en minä kuitenkaan ole varma siitä, että näin olisi. Ehkä minä vielä kerran katsomaan tätä hanketta niin, että saamme vuoden lopulla täsmälliset asialliset tiedot. Sama koskee myöskin tämä väestörekisteriä se sähkössä muodossa. Se on tärkeä myös, koska olemme voineet nähdä, että eläkeläisiä ja siis kuolleet eläkeläiset saavat edelleenkin eläkettä, koska he kukaan ei ovat kuolleita. Ja tämä pitäisi yhdistää olemassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuoltolaitosten kasso, tietopankkeihin. Tämä, tätä tehdään siis paikan päällä ja nyt sanotaan, että tämä on etenemässä hyvin, mutta jos ymmärsin oikein, nyt viimeisenkin äh, hallituksen muutos on taas muuttunut, muuttunut mielipidettä asiasta, ja tämä on kyllä hyvin dramaattista. Tässäkin me tarvitsemme seurantaa. Jos tehtäisiin päätösten teon osalta hajauttamista – jos ne, jotka tekevät päätöksiä, voisivat paikan päällä myöskin hallinnoida hankkeita, silloin voitaisiin jo saada paljon hyötyä tätä kautta. Kävimme keskustelua erään päälliköjohtajan kanssa, joka sanoi meille suoraan, mikä on seuraus siitä, että kun rahoituksesti relevantit päätökset, jotka ovat yli 50 000 euroa, kun niistä tehdään päätökset Ateenassa, keskushallinnossa, puuttuu paperi 50 000 euroa. Ja ministeri ei voi sitten päättää, että viranomaisilla olisi paperia, joten viran, joten viranomainen jää sitten vaille paperia. Tämä on sellainen asia, jota minä en voi ymmärtää henkilökohtaisesti. Tärkeää olisi, että Kreikan viranomaiset itse, Kreikan poliittinen äh, luokka näkisi, että joillakin toimenpiteillä voitaisiin päästä eteenpäin, joitakin, joillakin muutamilla toimilla voitaisiin saada erinäisiä asioita eteenpäin Kreikassa. Haluamme siis tietää, miten tapahtuu hankkeille, haluamme luettelon näistä, niin että näemme, mitä täytyy sitten äh, vetää pois, mitä kaikkea vuoden lopussa ei voida enää edelleen rahoittaa. Haluan kiittää tilastumistointa. Kollega Lasaro oli mukanamme. Se on myöskin komission edustajasta kaksi virkamiestä, jotka olivat paikalla antamassa meille neuvoja ja ohjeita. Haluan vakuuttaa kaikille osallisille, että jatkamme tämän asian käsittelyä. Jos joku kokee sen uhkaukseksi, niin kokekoot sitten niin. Mutta meidän kaikkien yhteinen etumme, että Kreikassa syntyy tuloksia, ja tuloksia syntyy vain – jos saadaan asioita valmiiksi. Painopisteen täytyy olla siinä, että hankkeet toteutetaan valmiiksi. Se on selvää. Kreikan jäsenvaltiona täytyy haluta, että nämä hankkeet valmistuvat. Tammikuussa kutsumme ministerin, kun olemme sitten taas valmiita keskustelemaan. Ja sitten äh, siis jatkamme keskustelua poliittisen tason kanssa ja joka tapauksessa pidämme tästä aiheesta kiinni. Seuraava ajankohta, poliittinen taso, sitten työryhmä tai kuuleminen tai jotakin tällaisista pakkolaistuksista. <clears throat> Ja me sanomme, että tulemme palaamaan tähän asiaan uudestaan, koska tämä oli hyvin hyödyllinen hanke, mm, tutustumismatka. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka olivat paikalla mukana. Tässä minun raporttini. Kollega Ajala on nyt puhujalistalla. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää erityisesti sihteeristä ja ajatellen tärkeää työtä, joka liittyy siihen, että myöskin kehitellään tätä vaan hyvin mutkikas tehtävää ja, mutta, ja että piti ollakin ajoissa meni paikkoihin ja meillä oli paljon työtä tehtävänä ja analysoida tietoa ja niin edelleen. Ja haluan myöskin tietysti kiittää myöskin komission edustajia ja sitä, miten tarkkaan he tuovat meille asiakirjat, jotka olivat hyödyllisiä ja mielenkiintoisia. Ja ajattelin niitä ehdotuksia myös ratkaisuiksi, mahdollisiksi ratkaisuiksi tähän tilanteeseen, jonka löysimme paikan päältä. Minä haluaisin vain sanoa jotakin, mikä on toistettu usean otteeseen. Me kävimme Kreikassa, joka on taloudellisesti raunioina, ei ole pelkästään historiallisia raunioita, on tärkeää myöskin todeta se, että, että kun ajatellaan sitä, että Kreikka olisi pelkästään tällainen al- arkeologinen kehto, mutta mitä muuta se on, meidän pitää ottaa huomioon se tosiasia, että on, täytyy olla infrastruktureillisia hankkeita ja niihin syntyy lisäkustannuksia, joka on nähtävä, mutta saman aikaan myöskin meidän, jotka olemme katsomaan näitä asioita. Siis kysymys on maasta, joka on raunio maa, jossa suuri osa yrityksistä, jotka ovat toteuttamassa suuria hankkeita, siis moottoriteitä, rautateitä, Tessalonikin metroa, nämä yritykset olivat, niiltä oli, olivat jääneet vaille rahoitusta, koska maassa ei ole likviditeettiä kymmenen yrityksistä, jotka joutuvat sitten järjestäytymään uudestaan. Kun, ja kysymys sitten siis tällaisista taloudellisista rauniosta, jossa ei ole riittävästi toimia, varoja, että voidaan selviytyä tästä, ja jotta on todellakin pontta jatkaa edelleen, ja mm, tässä on tärkeitä perusvalatuisia elementtejä, jotka liittyvät siis tähän moottoriteihin. Ja totta kai tietysti <clears throat> myös se, että tilanne, ajatellen on jotakin hyvin erikoista, kun ajatellaan muita maita, joissa on ollut tarkkaan tiedossa se, kuka omistaa minkäkin maan palasen. Tämä pitää tarkastellakin tietysti yhdessä komission kanssa ja pyytää tämä ratkaisuja, koska on hyvin vaikeaa tehdä samalla tavalla tässä harjoittaa minkälaista harmonisointia niin periaatteella osalta, mutta saman aikaan kuitenkin sen tämä kuitenkin soveltaminen, on, täytyy katsoa tilannetta maissa, joissa on suurempia ongelmia. Kun ajatellaan myöskin sitä kriisiä, joka on tietynlainen sosiaalistaloudellinen tsunami, ja totta kai on tärkeää, että seuraan havainnoissa, joita olemme tehneet ja ratkaisuissa ja analyysissä, joita olemme olemme hyvin varovaisia ja ajatellen myöskin näitä ratkaisuja, joita komissio ehdottaa, niin näissä konkreettisissa hankkeissa – kaikissa niissä, jotka ovat nyt esillä. Me pitäisi jollakin pystyä ottamaan huomioon se, että kaikki on pysähtynyt näiden kahdeksan vuoden aikana, seitsemän kahdeksan vuoden aikana, mikä on ollut tämä kriisi, mikä on ollut kriisin merkitys, ja se täytyy todellakin ottaa huomioon. Keskittäminen, niin, olen yhtä mieltä siis siitä, että että, että voitaisiin harjoittaa tällaista hajauttamista ja tietysti suhteutettuna tähän eurooppalaiseen rahoitukseen minun omassa maassakin olen tämän, mutta tämä on hyvin erityinen tapa nähdä asioita, siksi Saksassa on päätökset tehty taas yhteisellä tavalla jotenkin, mutta muissa maissa, jos ovat olleet tällaisia keskitettyjä, Hallinnoltaan siltä <clears throat> on sitten eri tällaisia hallinnollisia virstanpylveitä, joiden kautta asioita hoidetaan tuolla, että pitäisi pohtia mun sitä, että miten voisimme antaa heidän kykyä sinne alueille tai pätevyyttä. Totta kai tämä maksaa paljon, miksi Espanjassa se, että on joitakin alueita, jotka itse voivat hallinnoida omia varojaan hajautetulla tavalla mutta monet vaikeudet, jotka liittyvät esimerkiksi hallinnolliseen tietotaitoon ja jotka liittyvät joidenkin rahastojenkin kuuteen, mutta olen yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että on totta, että päätökset, jos ne tehdään Ateenassa, jolloin oli nähty tilannetta paikan päällä, silloin on, tämä saattaa olla ongelmallista. Niin, jos siis ajatellaan mitä komissio ehdottaa tässä ratkaisuksi, koska tämä ajatellaan tätä hajauttamista, pitää vielä katsoa, olisiko se, mikä olisi, siis olisiko se hyödyllistä, tehokasta ja niitä ongelmia, joita Kreikalla on. Joka tapauksessa minä toivon, että, että kun kaiken pahan pohjalla on ollut tämä brutaali taloudellinen tilanne, nämä vierailut ja se, miten olen kiinnittänyt huomiota näihin erilaisiin alueellisen kehityksen hankkeisiin Kreikassa. Se merkitsee että pitää ottaa huomioon se, miten tämä on merkinnyt ja miten voitaisiin tukea, tai vaikka Salonikin metroa. Me olemme voineet nähdä, mikä on tilanne. Ja se että on välttämätöntä, siis jostain tämmöisikin moottoreita puuttuu jotakin, siis on olemassa ongelma ja myöskin rautatien osalta ei näyttäisi siltä, että, että pikkuhiljaa juna voisi liik- kulkea tätä rataa vaikeuksia, koska koko maa on ollut pysähtynyt täysin taloudellisesta rahoituksellisesta pysähdyksestä ja yritykset, niillä ei ollut likviditeettiä ja ne eivät voineet siis maksaa Äh, hankkijoita tai alihankkijayrityksiä. Ja tämä siis on tämä tilanne. Ja, sind natürlich... Niin tällaiset äh, muutostoiveet ovat tietysti aina tervetulleita, mutta haluaisin sanoa, että minulla oli kuitenkin sellainen vaikutelma, ja minua kyllä häiritsi se, että, että meille hiukan valehdellaan. Aina kun paikan päälle hiukan ryhtyy kaivamaan asiaa enemmän, niin saattoi saada kaksi eri näkökantaa samasta asiasta. Miksi kysymyksiä, joka liittyy näihin moottoriteihin? Mitä rakennusetappeja on ollut? Johto on sanonut, niitä oli siis 63 prosenttia, ja vastuullinen insinööri sanoi, että 58 prosenttia, siinä on huomattava ero tällaista hankkeesta puhuttaessa. Puhun viisi kertaa kysyin saman kysymyksen, mitä ovat kustannukset, jotka syntyvät viivästymisestä rautatien äh, reitin osalta. Tämä oli siis hanke äh, nyt äh, siis hanke, sitten Rea Domokos. Viisi kertaa kysyin ja viisi kertaa katsoin pilvittömiin silmiin ja minä sanottiin, että ei ole mitään viivästymistä. Ja sitten vähän välittömästi selkeä sanoi, että kyllä oli viivästyminen vuoteen poliittisista syistä. Ei ollut projektipäällikköä. Ei tästä mitään hyvää tunnetta jää, ajatellen, miten luotettavia ovat tiedot. Minä en tätä nyt en ole kirjannut, mutta ehkä minä kirjaan sen vielä tänne raporttiin, koska ajatellen tällaista älyllistä rehellisyyttä, kyllä se minusta olisi asia, joka pitäisi ottaa esille, koska en, minulla ei jäänyt tässä mitenkään hyvää vaikutelmaa, koska täytyy voida luottaa asioihin silloin, kun paikan päällä tapaa ihmisiä. 11 vuoden ajan me nyt olemme käsitelleet Kreikkaa, ja olimme kolmannen kerran jo siellä, ja joka kerta törmää viranomaisiin, jotka ovat täysin murtuneita ja myöntävät heti kaiken välittömästi, mistä syntyy hyvä vaikutelma, todellakin. Ongelmat on tunnustettu. Ensimmäinen askel on se, että tämä, että päästään eteenpäin, mutta kaikki kuitenkin sitten jääkin ennalleen. En minä oikein tiedä. Ja nyt kollegat innostumistumista. Olkaa hyvä, oli todellakin mukavaa, että olette meidän mukanamme. Thank you, uh, Madam Chair. Um, I don't have... Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän teidän yhteenvetonne, eikä tähän edustaja Senderin tekemään puheenvuoroon. Oli ilo saada olla kontvaltuuskunnan mukana ja oli erittäin mielenkiintoista <clears throat> nähdä tilanne itse kentällä. Sehän poikkeaa aivan siitä, kun sitä tarkastellaan pelkkien lukujen. Ja tilintarkastus tulosten valossa. Se, että käy itse paikan päällä, niin se kertoo huomattavasti enemmän. Kiitoksia. Ja, und wir sind auch echt rumgekommen, muss man sagen. matkustamme paljon. Komission puolesta Roman Bourdieu. Thank you very much. Um, Äh, Mrs. Grassle. Kiitoksia edustaja Gressle. Olin täällä kesäkuussa ja me valmistelimme tätä matkaa yhdessä teidän yksiköidenne kanssa. Meillä oli mahdollisuus olla mukana tällä matkalla ja seurata sitä erittäin ymmärrettävällä tavalla. Ensinnäkin haluaisin aloittaa kiittämällä teitä ja kollegoitana siitä, että hyväksytte meidät mukaan Olen täysin tämän suosituksen kannalla. Minun mielestäni se on selkeä kuvaus siitä, mitä tuolla paikan päällä nähdään. Tämä on myös hyvä asia, koska haluaisimme, että tilanne olisi parempi. Hyvin lyhyesti, aivan kuten kesäkuussakin, annan teille lyhyen katsauksen tämänhetkisen tilanteeseen, ennen kuin sitten ryhdyn kertomaan siitä, millä tavalla aiomme vastata kertomuksen suositukseen ja mikä meidän tilanteemme on tämän kyseisen hankkeen kohdalla. Samalla tietäen, että tämä raportti on aika tarkka, koska olemme yhdessä käyneet sen läpi. Se kertoo tämän hetkistä viimeisimmästä tilanteesta. Ensinnäkin kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta, kun tuli viime kesäkuussa tänne, muistan, että, että se tapahtui aikana, jolloin likviditeettiongelmat vaivasivat tätä politiikkaa Reata Senderkin siitä muistutti. Pääomavalvonnan vuoksi hankkeiden täytäntöönpano hidastui dramaattisella tavalla. Ja kaikki hankkeet ovat joutuneet kärsimään rahavirtojen puutteesta. Kaikkein kiireellisin asia oli se, että tämä politiikka saatiin uudelleen käynnistymään, sillä kaikki tuensaajat valittivat sitä, että eivät saaneet rahaa tai korvauksia omista kuluistaan. Tämä liittyy myös poikkeusmenettelyiden soveltamiseen Kreikassa, jotta ensinnäkin kansallisessa budjetissa voitaisiin helpottaa tilannetta ja sen lisäksi tarjota lisälikviditeettiä. Tänä päivänä näistä poikkeusmenettelyistä haluaisin mainita sen, että olemme maksaneet 1,3 miljardia näiden lisämaksujen lisäksi. Ja kuten muistan, että tämä ehdotus pohjautuu mekanismi, jonka avulla voimme selkeästi seurata maksuja ja hankkeita. Ja keskustelemme myös tästä asiasta Kreikan viranomaisten kanssa ihan viikko pohjalta. Nämä menettelyt ovat myöskin tukeneet EUn toimintaa vuonna 2013 kaikissa ohjelmissa ja kun olen seurannut kaikkia näitä maksuja, niin meillä on kaksi ohjelmaa, jotka edelleenkään eivät ole saavuttaneet 100 prosentin EU-kontribuutiotasoa. Ympäristöohjelma on yksi tällainen, jossa maksut ovat myös ja odottelemme edelleen lisämaksuja myös näiden suhteen, että ne saavuttaisivat tämän 100 prosenttia. Olen varmasti samaa mieltä siinä, että tämä ei ole riittävää eikä oikea, koska tässä on selkeä pullonkaula, mutta se ei ole riittävää myöskään tuon pullonkaulan purkamiseksi. Toiminta täytyy yhdistää, jotta voitaisiin vastata kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka otitte esille näistä lisätoimenpiteistä. Ymmärrämme myös kaikki ne heikkoudet, joita teillä on, Olet aivan oikein niitä korostanut. Poliittinen epävakaus, hallitsemattomat viivytykset maalunastuksen vuoksi esimerkiksi. Hyvin usein hankkeet myöskin katovat ja kaikille se on aivan yksi ja sama, mutta ei tietenkään voida hyväksyä sitä, että veronmaksajat edelleenkin rahoittavat tämänkaltaisia hankkeita. Jotta tämä pullonkaula voitaisiin purkaa, olemme kreikkalaisen osapuolen kanssa ryhtyneet yksinkertaistamisprosessiin. Ja jotkut näistä tämän työn tuloksista merkitsevät sitä, että meillä on uutta lainsäädäntöä täytäntöön pantavaksi vuoden 2014 ohjelmista eteenpäin. Jos katsotaan tätä tilannetta, niin rahoitushallintoa pitäisi parantaa. Ei ole enää mahdollisuuksia tehdä liiallista ylibuukkausta niin kuin vaikkapa vaaliaikoina oli tapana Kreikassa. Tätä siis nyt valvotaan paremmin ja sitä valvotaan myös tässä IT-järjestelmässä itsessään. Näin vältetään myös sitä, että tiettyjä hankkeita jumitetaan. Hyvin monet asiat on otettu huomioon näin ollen. Yhä enemmänkin tulisi tehdä. Ja yhdessä kollegoiden kanssa jatkamme tätä yksinkertaistamisprosessia. Erityisesti kysymys on maksuprosessin yksinkertaistamisesta ja haluamme näin katsoa koko tätä yksinkertaistamisprosessia ja katsoa, mitkä ovat näitä tarpeettomia askelia. Ja tämä sitten alistetaan erityiskomitealle ja keskustelemme Kreikan viranomaisten kanssa niin, että kaikki ovat tässä neuvottelupöydän ympärillä. Ja saadaan aikaiseksi näin konkreettinen päätös. Suunnittelun puutteen suhteen Voidaan me ottamaan tämän Jaspersin mukaan tähän tukemaan tilannetta, varsinkin näitä päähankkeita. Lisäksi maanlunnastuksessa olemme jo tehneet komissari Haanen toimesta toimenpiteitä. Komissio valvoo tätä tilannetta niin, että olemme nämä tulokset antaneet tiedoksi Kreikan viranomaisille, mikä on taas jo johtanut toimenpiteisiin, mutta ei riittävästi, eli siitä syystä kaikki toiminta on edelleenkin tervetullut. Ja oikeudenmukainen lunastushinta on tietysti sitten se tärkeä kysymys, ei sellainen, joka päättyy, pohjautuu yksittäiseen päätökseen. Jälleen kerran pyrkimme tätä hoitamaan kollegoidemme kanssa. Ja olemme tarjonneet tukea, jos Kreikan viranomainen sen hyväksyy. Ja kun katsotaan sitten tuota alueen paikallistasoa, niin pyrimme tukemaan Kreikan viranomaista, jotta se voisi vahvistaa tilannetta pienten kuntien ja pienten tuensaajien suhteen. Ja teidän tukenne on äärimmäisen tärkeää myös siinä, että tarvitaan poliittista päätöksentekoa tuossa maassa. Hallinto ei kykene päättämään jo, asioista, joita menee, menevät pidemmälle kuin niiden toimivalta. Tämä koskee myös joitakin niistä hankkeista, joissa vierailitte. Tiedätte myös, että komissaari Kretsu kävi hiljattain Kreikassa ja pyrki tätä asiaa käsittelemään pääministerin ja asiasta vastaavan ministerin kanssa, mutta joissain hankkeissa tiettyjä kohtia ei ole vielä ratkaistu, varsinkin tässä Lonikin metrokohdalla. Ja viimeisen euroryhmän Ähm, julkilausuma marraskuun lopulta on selkeästi myös maininnut sen, että avainhankkeissa pullonkaulojen poistaminen on tärkeää. Siinä mainittiin, että me tunnustamme Kreikan viranomaisten sitoumuksen viedä eteenpäin toisen osion ja teke, sen, että se tekee kaikki tarvittavat päätökset. Avain hankkeiden pullonkaulojen poistamiseksi mukaan lukien tässä Lonnikin metro, moottoritiet ja ympäristöhankkeet, joita EU rahoittaa. Eli tämä siis korkeammalta poliittiselta tasolta ja minun mielestäni meidän tulisi jatkaa tätä prosessia. Ja odottelemme yhä valtion rakentavallista sopimusta. Komissio on myös pyytänyt tätä vuosineljäsraporttia ja äh, lokakuun lopun raportti oli aika hälyttävä. Uusi päätös on tehty kulttuuriministeriössä. Se koskee tiettyä metroasemaa, mikä jälleen kerran vaarasi koko hankkeen. Eli hanke jälleen sillä on edessään ongelmia Tämä loppuosa hankkeesta meidän, niin sen kohdalla täytyy todeta, että meidän Venäjä, asiat olisivat liikahtamassa eteenpäin. On totta, että tietyt hankkeet ovat sellaisia, että joitain osioita ei koskaan saavuteta. Se koskee esimerkiksi koska esimerkiksi Karlajärveä jotkut osat siitä jäävät tämän rahoituksen ulkopuolelle. Eli rahaa ei ole hävitty, kustannukset laskevat, me emme hyväksy tähän hankkeen, hankkeeseen mitään lisäkustannuksia, eli täytyy pysyä tässä alkuperäisessä EU-rahoitusosuudessa. Ja jos hanketta ei viedä loppuun oikea-aikaisesti suunnitelmien mukaisesti, niin luonnollisesti sitten meillä on tämä hankkeen päättämisen jälkeinen rahan mm, perimistilanne äh, käsillä. Erityisesti kiinnitämme myös huomiota niihin 52 hankkeeseen, joita painotitte. 55 miljardia on niiden arvo. Valvonta tapahtuu aivan kuten totesimme vuosien 2006-2007 hankkeissa – ja vuoden 2015 jälkeen haluamme jatkaa viedä nämä hankkeet päätökseen ja kiinnitämme myös huomiota kansalliseen budjettiin ja sen tarpeisiin. Olemme läheisessä yhteistyössä Ekfinin kollegoiden kanssa nähdäksemme, että jos tarvitaan tällaista kansallista budjettia, niin osa Osa siitä maksetaan niin, että voidaan varmistautua siitä, että tämä rahoitusosuus toteutuu. Tämä siis pääkohta, jonka halusin ottaa teillä erityisesti esille. Olemme käytettävissänne, jos haluatte saada lisätietoa hankkeen etenemisestä. Tai haluatte saada tukea tähän työpajaan, jonka mainitsitte. Kiitoksia heille valtavasti myös komission yksiköiden puolesta. Me olisimme mielellämme näistä 52 kuulla, miten ne rahoitus jatkuu jokaista yksittäisestä. Siitä olisimme tälläkin halunneet kuulla, mikä on tilanne 14 hanketta, yli miljardin suuruiset, jotta todennäköisesti ei viedä päätöksiä. Haluaisimme tietää, milloin ja missä määrin tapahtuu takaisinperintää. Haluan kyllä tietää hankkeita. Sitten sanoitte, että on selvitys tällaisesta ähm, lunastuksista. Mielenkiintoista, että sellainen on. Kyllä me tiedämme, että Kreikassa äh, niistä EU-budjettia aiheutuvat kustannukset ovat suurimmat koko EU-ssa. Jos tutustua tähän selvitykseen, se olisi hyvä asia. Ehkä voisi, sekin voitaisiin esitellä täällä. Se voisi esitellä se, joka sen on laatinut. Seuraamme tätä aihetta, koska pidämme hyvin kiireellisenä. Emme suinkaan aio työntää tätä nyt Ö-mappiin. Ja kollega ajalla vielä kerran. Monet kiitokset komissiolle Tämä oli hyllistä tietoa. Totta, haluaisin vain varmistaa, että ymmärsin oikein tämä Tessalonikin metro ja Veniselosin asema, koska on ollut äskettäinen hallituksen päätös vastaan, mitä vastaan. Siis joku puhuvat sitä, jotkut taas jotakin muuta. Siis oli tämä alkuperäinen suunnitelma, jossa esitettiin, että arkeologiset havainnot olisivat olleet tietyllä tavalla osa tällaista jotakin nollatasoa tai miinus yhtä tällä asemalla, ja että ne nyt vedettäisiin pois ja metro rakennettaisiin, ja sitten taas nämä palaut, niin, no, tämä olisi vain tämä eri malli. Toinen malli olisi se, joka näyttää olevan se, joka olisi alkuperäinen malli, rakentajien malli. Ja sitten kun kun kaupunginhallinnon ajatus oli se, että tietäisin kaikki niin kuin tämä olisi ollut tietynlainen elokuva. En tiedä, en tiedä näyttää siltä, että tämä ei nyt riittäisi. Siis mikä nyt on ollut siinä se päätös, joka hallitus on tehnyt? Mitä, mitä näistä hankkeista vastaan? Mitä vaihetta vastaan tai mitä mallia vastaan? Ja, und sagen Sie uns auch, ob die... Niin. Ja tiedot yksittäisistä hankkeista saammeko me ne vapaaehtoisesti vai pitääkö meidän vaatia niitä? Rova Boti. Thank you very much uh, for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä vastatakseni Venitselosen asemasta tai esitettyyn kysymykseen. Itse asiassa kulttuuriministeriö hyväksyi uuden päätöksen kolmas asiasta liittyen äh, arkeologisesta äh, äh, esiintymistä, jotka löytyivät tämän aseman kohdalta. Ja nyt päätettiin, että jatketaan töitä ilman, että arkeologisia löydöksiä siirretään. Ja tämä vaarantaa Venitseloksen aseman valmistumisen aikataulussa ja me olemme pyytäneet Kreikan viranomaisilta toimintasuunnitelmaa, jotta voimme nähdä, mikä aikataulu tulee olemaan, koska tietenkin on hyvin tärkeää nämä arkeologiset jäännökset säilyttää, mutta meidän täytyy tietää, millainen hankkeen aikataulu on ja välttää myös se, että EU täytyy maksaa ylimääräisiä kustannuksia tästä hankkeesta. Tämä on hyvin kuuma kysymys ja me odotamme Kreikan viranomaisten toimintasuunnitelmaa nähdäksemme, miten me ylläpidämme vai muutamme tätä suurta hanketta, koska tiedätte, että meillä on suuri siltahanke ja sitten toinen, joka on hyvin kuvailtu myös tässä kertomuksessa. Sitten kysymys liittyen näin 52 hankkeen valvontaan. Tietenkin me kiinnitämme huomiota näihin hankkeisiin. Kun saamme maaliskuussa 2017 loppuasiakirjat, arvioimme siihen mennessä hankkeen toteutumista ja kun asiakirjan olemme saaneet ja arvioineet, sitten voimme katsoa, mitkä hankkeet voidaan pitää ja mitkä voidaan jättää syrjään EUn tuesta. Sama koskee näitä korkeariskin hankkeita on mahdollista, kuten samoin teimme 2006, että ennen kuin loppuasiakirjat lähetetään, niin jotkut vedetään pois ohjelmasta. Mutta nyt on liian aikaista sanoa. Me yritämme pitää ja tukea näitä hankkeita ja niiden toteutumista, mutta kyllä pidämme teidät ajan tasalla. Excuse me, I forgot to... Uh, Anteeksi, unohdin tietenkin mainita, että lähetämme teille tämän tutkimuksen ähm, lunastuksista. Seuraava kokous on 11. tammikuuta kello 15 ja nyt jo haluan kutsua teidät. Meillä on pieni cocktail täällä. Kutsun teidät äh, nyt jo uutta vuotta uutta juhlimaan. Haluan toivottaa mukavaa adventtiaikaa kaikille, hyvää joulua kaikille jotain tapaa. Ja sitten totta kai toivottavasti tapaamme kaikki tuorein voimin uudentena vuotena. Ja kiitos ajan ylityksestä tulkeille. Heillekin on toivottaa hyvää uutta vuotta, hyvää joulua. Kokous on päättynyt.